Okay, colleagues. Huomenta, kollegat. Nyt on varmasti annettu kaikille mahdollisuus käydä lomakuulumiset läpi ja nyt on aika aloittaa. Toivottavasti kesäloma oli antoisa. Te olette palanneet täynnä virtaa, täynnä intoa, jotta jaksatte työskennellä pari kuukautta, kunnes sitten seuraava loma koittaa joulun aikoihin. Niin, minulla on täällä väärät päivämäärät ja kellokin sanoo 6.19, mutta tänään on kuitenkin 30. elokuuta. Esityslista on esitetty, voimmeko sen hyväksyä? Voimme, kiitos paljon. Ilmoitukset. Ensimmäinen ilmoitus huomenna aamulla on kuuleminen, yhteinen kuuleminen koskien kauppaan liittyvää kehitysapua hintavaliokunnan kanssa. Minä valitettavasti olen täällä. Minulla on omassa vaalipiirissäni kauan sitten sovittu tapahtuma. Minä haluaisin muistuttaa nyt kollegoja tästä Aid for Trade avun ja kaupankäynnin suhteita poivaa kuulemista. 7. syyskuuta tiistaina järjestetään STOA tulevaisuuden ennakoinnin yksikön toimesta tapahtuma, jossa käsitellään teknologiset innovaatiot ja humanitaarinen apu kaikkein haavoittuvaisemmassa asumassa oleville. Teknologinen, teknologiset ratkaisut ovat tärkeitä, kun halutaan saada apu mahdollisimman nopeasti perille – kahdesta puoli kuuteen. Gerero tästä tietää ja tästä varmasti lähetetään teille vielä asiakirja. Muita ilmoituksia minulla ei tässä vaiheessa ole. Esityslistan kohta kolme, 26. päivä kesäkuuta käydyn kokouksen pöytäkirja, mikäli ilmoituksia ei tule kokouksen lopun mennessä, ne hyväksytään. Kohta neljä komission ilmoitukset. Tervetuloa takaisin loman jälkeen. Teillä on ilmoitus. Karsten, olepa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan eh, lyhyesti vain tiedoksi. Tämä on asia, joka on kovin lähellä tämän valiokunnan sydäntä. EUn eh, e eh, sukupuolityö ohjelma kaksi on arvioitu ja annettu parlamentille. Tässä käsitellä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista vuoteen 2020 asti. Tämä on nyt siis virallisesti neuvoston ja parlamentin työpöydillä kollegat mielellään tulevat äh, kertomaan tästä, keskustelemaan asiasta, mitä ikinä pidättekin tarpeellisena jossain seuraavissa kokouksissa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Tämä on hyvin ajankohtainen ilmoitus. Minä esittelen nimittäin sukupuolten sukupuoli toimintaohjelmasta. Suurlähettiläät ovat nyt kaupungissa, kun puhutaan tämän täytäntöönpanosta. Ja naisasioiden valiokunta käsittelee aihetta myös. Tämä on suuri mietintö. Kello 14 tuli hieman nopeasti, mutta tämä on kyllä hyödyllinen aihe, tärkeä aihe. Me voisimme yhdessä naisasioiden kanssa käsitellä tätä ensimmäisen vuoden täytäntöönpanoa koskien sukupuolten sukupuolten koskevaa ohjelmaa. Kiitos paljon tästä ilmoituksesta komissiolle. Seuraavaksi siirrymme kohtaan viisi esityslistalla. Tämä on myös erityisen tärkeä valiokunnallemme. Kyseessä on Afrikan hätärahaston täytäntöönpano. Tämä on englanniksi Emergency Trust Fund ja niin edelleen. Ja tuttavallisemmin Afrikan hätärahasto. Tämä perustettiin 2015 Valletan huippukokouksessa ja sen jälkeen erittäin paljon varoja on ohjattu tähän rahastoon 28 miljardia euroa EKRstä eniten ja DCistä myös ohjataan tähän varoja. Kun tämä perustettiin tämä EU, Afrikan hätärahasta, niin silloin päätettiin, että EU jyvittää tähän varoja ja sen jälkeen jäsenvaltiot vastaavasti yhtä paljon siihen asettavat ja jäsenvaltioiden panostus on jäänyt vähäiseksi 217 miljoonaa. Jäsenvaltiot vetovat siihen, että he ovat jo EKRn kautta rahoittaneet hätärahastoa, mutta että kahdenvälistä rahoitusta on siis hyvin vähän – Osa varoista on jo saati, sen käytöstä on saatu jo sovittua ja ohjelmat on pantu täytäntöön. Mitä varoilla on saatu aikaiseksi? Teillä on asiakirjassanne vuosikertomus aiheesta. Ja Kari Montese on täällä tänään. Hän on DevCo-pääosastosta, vastaa Länsi-Afrikasta – ja hän kertoi hieman enemmän. Eräs parlamentin suurimmista huolista on se, miten varoja käytetään, ja se, että parlamentti saa käyttää valvontaa toimivaltaansa tässä asiassa. Me emme saa tietoja komissiolta riittävän ajoissa ja me emme voi siten tätä maan valvontatehtävämme panna täytäntöön. Ja meille ei konkreettisesti kerrota, mihin näitä varoja käytetään, joten me emme tiedä, miten hätärahaston rahoja käytetään. Me saamme sitten täytäntöönpanon jälkeen vasta tietoja siitä, miten rahoja on käytetty. Tähän haluaisimme muutoksen. Komissio yhdessä parlamentin kanssa on päättänyt, että meppejä tarvittaisiin näihin eri hallinnon tasoille hätärahastossa. Tässä on tämä strateginen hallintoryhmä. Ja koska kokoukset on Strasbourgin viikon perjantaina, niin me haluaisimme korostaa, kuinka vaikeaa MEPin on osallistua tuona ajankohtana. Pidemmittä puheitta Montesiin saa puheenvuoron ja hän tekee katsauksen siihen, mitä tähän mennessä on tehty. Sen jälkeen tästä kysymyksiä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä aloitteesta, joka on täällä otettu. On aina komissiolle ilo vahvistaa tiedon antama ja varmistaa varojen hallinnoinnin täysi seurattavuus parlamentin avulla. Olin täällä viime tammikuussa esitellessäni asioita parlamentissa ja tässä välillä, kuten rouva puheenjohtaja muistutittakin, me olemme antaneet, julkistaneet ja levittäneet 2016 vuositoista kertomusta. Ja tammikuusta lähtien me olemme täytäntöön panneet 2017 äh, varojen jakoperiaatteita – Esitykseni täytyy olla lyhyt, joten en voi käydä asioita läpi kattavasti, mutta tässä kertomuksessa vastatakseni teidän kysymyksen, arvo puheenjohtaja, toimitamme sisällöstä ja halusitte myös käytännön esimerkkejä. Olemme kertomusta kirjoittaessamme halunneet ottaa esille rahaston päätavoitteet ja konkreettisia toimia, joita olemme tukeneet. Eli vaikka en voi kattaa asioita täydellisesti, suosittelen tämän kertomuksen lukemista. Aikomuksemme oli esitellä teille, no en nyt esittele rahaston suuria tavoitteita. Ne ovat jo tunnettuja. Tämän rahaston nimi muistuttaa äh, rahaston tavoitteista – johon kuuluvat vakauden lisääminen. Kysymys on kriittisistä alueista. Köyhyysaste on erittäin korkea. Ja kaikki aloitteet pyrkivät taistelemaan äh, äh, säätelemättömän muuttoliikkeen perimmäisten syytten ehkäisemiseen. Ja sitten me haluamme tukea niiden ihmisten puolesta, joita on kohdannut pakkomuutto. Täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat siirtyneet paikaltaan pakkolaisia. Näissä dioissa on muutama luku, ja kovaa tilannetta tammikuun jälkeen. Rahaston toimien aikana olemme kasvaneet 1,8 miljardista olemme saaneet lisävaroja, olemme esitelleet niitä syitä täällä. Ja nyt globaali rahasto on 2,9, melkein 3 miljardia. Ja jos lukuja tällä hetkellä ja tarkastelee, niin näitä olemme jo tukeneet 116 prosenttia ja äh, projektia ja 1,3 1,9 miljardin varojen käyttö on hyväksytty näillä kolmella alueella, kolmessa ikkunassa, niin kuin sanotaan. Otamme huomioon alueelliset tekijät. Meillä on yksi ikkuna Chad, sitä Afrikan sarvi ja yksi ikkuna, joka koskee enemmän pohjoisia maita Afrikassa. Eli sitä kuusi projektia on hyväksytty, eli suhteessa tavoitteisiin, joilla pyrimme luomaan rahaston, joka auttaa meitä toimimaan nopeasti ja rahoittamaan nopeasti. Olemme pystyneet osoittamaan, että olemme onnistuneet kiihdyttämään projektien hyväksyntää. Ja nyt 117 projektia on hyväksytty. Meillä on jo 69 sopimusta allekirjoitettuna. Jos ajatellaan täytäntöön panoaikaa, läpimenoaikaa hyväksymisestä täytäntöönpanoon me olemme kiihdyttäneet voimakkaasti projektien täytäntöönpanoa. Eli sadasta, meillä on 169 sopimusta allekirjoitettu ja 117 toiminnasta ja sopimusta, allekirjoitettujen sopimusten kokonaisarvo on 1,9 miljardia. Parlamentti halusi myös nopeuttaa maksatuksia. Viime kuukausina olemme myös pyrkineet nopeuttamaan projektin rahoitusta, maksattamista. Ja, ja 11 miljoonaa on maksettu ja se näkyy projekteissa kentällä. Minä tulee edistyksen edellisen edistyksen jälkeen, niin meillä on on 23 maata, joita voitaan ohjelmien mukaan. Ghana, Cote d'Ivoire ja Guinea. Guinea Conakry ovat tulleet mukaan tämän jälkeen ehdotuksemme vuoksi. Ja tämä katkoksi siihen toteamukseemme, että, että maahanmuuttovirroissa ganalaisten määrä ja Guinea Conakrin ja kotivuoden askainen määrä on voimakkaasti kasvanut. Pyrimme myös auttamaan näitä maita luomaan maastamuuttopolitiikkaa ja auttamaan niitä hallinnoimaan virtoja. Eli kolme uutta maata on otettu mukaan. Mainitsit sen, mitä tämä rahasto kattaa, ja jos tarkastetaan koko lukuja 2009 miljardia, lähes 2,3 miljardia dollaria kehitysrahastosta, EDFstä, Fedistä. Eli nämä ovat varoja, jotka ovat olleet jo kansallisissa indikatiivisissa ohjelmissa tai alueellisissa ohjelmissa varauksissa. Ja useimmat jäsenvaltiot ovat sanoneet, että mehän olemme jo maksaneet. Tämähän meidän rahojamme, jotka ovat kehitysrahastossa. rahastossa. Mutta tässä me huomiota siihen, että jäsenvaltioiden bilateraalinen tuki on kasvanut. Rahaston luomisen jälkeen olemme turhautuneita, kuten mainittiin, suhteessa jäsenvaltioiden maksoihin, jotka olivat aluksi 4,3 miljoonaa. Ja se on nyt kasvaneet. Not se on kasvanut sitten 83 miljoonaan ja niin sitten 190 miljoonaan. Italia, Saksa ja Hollanti pääasiassa ovat tässä maksamassa. Sitten muutama dia, jota ette kykene lukemaan, myönnämme sen, mutta tällä sivulla on eri jäsenvaltioiden maksut, mutta ei ainoastaan niiden. Sen on myös Norja ja Sveitsi jotka maksavat rahastoon. Haluaisin myös käyttää tästä puhua. Mitkä kumppanit auttavat meitä täytäntöönpanossa tästä ympäröstä näet, että 47 prosenttia täytäntöönpanosta tapahtuu jäsenvaltioiden virastojen kautta. Ja tämä oli alkuperäinen tavoite. Me, pyr- me halusimme luoda uuden välineen, joka auttaisi auttaa kehitysyhteistyötä. Täytäntöönpanossa halusimme luoda synergiaa jäsenvaltioiden toiminnan ja komissarituksen välillä. 29 prosenttia varoista täytäntöönpannaan kans, kansalaisjärjestöjen kautta ja 25 prosenttia täytäntöönpannaan kansainvälisten organisaatioiden toimesta. Siinä mitä monenlaisempia järjestöjä, YK ja muita kansainvälisiä järjestöjä. Ja tästä paketista löydätte esimerkiksi OIMn ja UN HCRn osuuden. Eli näin varojen käyttö jakautuu. Kun tarkastelette kertomuksen taulukoja yksityiskohtaisesti, niin täytäntöönpanosta näette, että projektit jakautuvat varsin tasapainoisesti eri tavoitteiden kesken. Tiedätte, että tässä pyritään luomaan taloudellisia mahdollisuuksia, työpaikkoja. Ja tällä pyrimme taistelemaan maahanmuuton perustamisen vastaan ja pyrimme lisäämään kriisinsietokykyä alueella, josta muuttoliikettä tulee tai jotka ovat erittäin epävakaita. Haluamme vahvistaa myös virtojen hallintaa. Pyrimme myös, myös konfliktien estämistä ja hallintaa parantamaan. Diossa ei ole sivun 13 taulukkoa ja, ja sitten vuosikertomuksen sivun 14 taulukon näyttävät hyvin, miten rahoituksen kokonaisuus jakautuu hyvin eri tavoitteiden kesken, jotka o, nämä ovat joko rahaston omia tavoitteita tai lähes samanlaisia tavoitteita, joita on vallettaan osaman pienessä pilarissa. Eli varat jakautuvat näiden tavoitteiden kesken. Tämän esityksen ja tämän sivun tarkoituksena on alleviivata jotakin projekteja. Kerromme tässä käytännön toimista, joita olemme rahoittaneet. Tulette saamaan nämä diat ja painotin projekteja, joita jo täytäntöön pannaan ja joilla on selkeästi tunnistettavia näkyviä tuloksia. jos mainitsen eh, eh, sen yhden Senegalin projekteista, jolla pyritään luomaan työpaikkoja se saattaa luoda 20, 2000 työpaikkaa ja se tarjoaa ammattikoulutusta, joka hyödyttää 20 000 ihmistä. Lisäksi se tarjotaan teknistä apua, jolla autetaan luomaan pk-yrityksiä. Tämä tyyppinen projekti, joka kattaa pilari ykkösen tai akseli ykkösen, eli pyrimme luomaan projekteja, jotka voivat pyrkivät tukemaan työpaikkojen luomista tai tukevat ammattikoulutusta, joka voisi helpottaa työllistymistä. Nämä ovat siis ohjelmia, jotka ovat toiminnassa. Ja sitten mainitsin Nigerin projektin yhden projektin, jota sillä toimme. Tämän projektin avulla pyrimme kattamaan alueen, johon kuuluu peruspalvelut, ammattikoulutus. Tämä toisaalta koulujen ja toisaalta turvallisuusjoukkojen koulutusta. Eli me pyrimme toimimaan Pohjois-Nigerissä, jossa on eniten ihmiskauppaa ja eniten liikennettä. Tämähän on tunnettua tällä alueella. Bagdasin läheisellä alueella pyrimme työskentelemään erilaisten projektien parissa, joko luomaan työpaikkoja tai pyrimme tarjoamaan peruspalveluita väestölle tai pyrimme tarkasti vahvistamaan turvallisuusjoukkoja maassa, että voitaisiin taistella laitonta ihmiskauppaa vastaan. Konkreettinen tulos, 1340 ihmistä tulevat saamaan koulutusta. ajan ohjelmat olemme pyrkineet luomaan strategisen kumppanuuden OIM kanssa 100 miljoonaa euroa. Ja pyrimme kattamaan tämän maan tätä saluan. Tämä on jo tehty en nyt anna teille kokonaismäärää niistä ihmistä, jotka tulevaisuudessa tulevat hyötymään tästä globaalista rahastosta, mutta vain kertoa, mitä olemme jo tehneet. Meillä on 2600 maahanmuuttajaa e- epäsäännönmukaisessa alueessa oleva ihmistä, jotka ovat jumissa. Ja maahanmuuttajia, jotka ovat vaikeassa asemassa, olemme tukineet ja auttaneet heidän palaamistaan lähtömaihin. Ja olemme myös rahoittaneet Viinan keskuksen luomista. Niiden tarkoitus on parantaa koulutusta, maailmantoriskejä. Pyrimme myös auttamaan tiedon kerrossa ja pyrimme saamaan dataa. Meitä puuttuu kovasti niitä. Sitten meillä on muitakin projekteja, ei nyt tule käymään kaikkia projekteja läpi, tulette saamaan sen. Ja nämä mainitaan myös kertomuksessa, mutta olemme tukeneet projekteja olennaisesti Afrikan sarvessa. Ja ne on kohdistettu ihmisille paikaltaan siirtyneille ihmisille. Tämähän on yksi suurimmista haasteista tuolla alueella. Meillä on projekteja, jotka voivat esimerkiksi Ugandan tapauksessa ja osata, miten monipuolista toiminta me on. Ugandassa olemme tukeneet 2700 lasta, jotka ovat lopettaneet koulun. Ja 30 prosenttia heistä kuuluvat muihin yhteisöihin. Ne ovat Afrikan sarven väestöjä. Me tuomme ihmisiä, jotka ovat siirtyneet paikoiltaan, mutta tuemme myös niitä yhteisöjä, jotka vastaanottavat näitä paikaltaan siirtyneitä ihmisiä. Nämä projektit voivat olla monenlaisia. Esimerkiksi tässä tapauksessa me tuemme lasten koulun palaamista. Me voimme myös tukea paikalta siirtyneitä ihmisiä. Ja sitten tässä mainitaan projekti Somaliassa, jossa, jossa meillä on integroitu lähestymistapa Tuomme paikaltaan sietoita lapsia, 7700 lasta. Olemme tukeneet heitä. Se on 450 ihmistä ja näitä paluuta me olemme lähtömaihin olemme tukeneet. Pyrimme myös tukemaan maataloustoiminnan maanviljelyn aloittamista. Niiden ihmisten tapauksia, jotka palaavat. Pitää myös mainita Libyan projektit. Siellä tilanne on usein katastrofaalinen. Siellä on näitä keskuksia runsaasti ihmiset, jotka ovat siirtyneet paikaltaan ma- maahanmuuttajia, jotka ovat jumissa, jotka ovat hädänalaisessa tilanteessa. Ja Libyassa me pyrimme olennaisesti löytämään näitä ihmisiä ja auttamaan heitä vapaaehtoisesti palaamaan lähtömaihin. Ja taisi olla, olemme kyenneet auttamaan tuhatta maahanmuuttajaa. Jos tarkastelemme näitä globaaleja lukuja viimeisen puolen vuoden aikana, Rahastaan on antanut 6500 ihmisen paluuta. Nämä ihmiset, jotka ovat Libyasta ja Nigeristä palanneet lähtömaihin. Tässä on konkreettisia tuloksia. Painotan tässä paikaltaan siirtyneiden ihmisten tilannetta ja paluuta lähtömaihin. Ja tällaisia tämmöinen luomistamatta. Tämä on vain yhteenveto kertomuksessa saatte lisätietoa, lisää konkreettista tietoa näistä projekteista. Meillä on myös verkkosivut. Puhun niistä myöhemmin. Ja raportissa on tietoja. Haluaisin myös puhua tärkeästä asiasta, jota jolla oli paljon kysyntää sekä parlamentit ja jäsenvaltiot haluavat tätä He haluavat, että me näytämme, miten me voimme taata varojen parhaan hallinnon ja miten projekteja tunnistaisemme. voimme tarttua näihin ydinkysymyksiin, joita näette tässä kuvassa. Aloitan, että teidän projektien rahoittamisen täytyy perustua luotettaviin tietoihin. Sen täytyy olla näyttöpohjaista. Ja projektien täytyy olla myös tuloshakuisia. Olemme kovasti kamppailleet parantaaksemme tätä puolta asioista. Ja tästä näette, minkälaisiin eri toimiin olemme ryhtyneet eri alueilla. Tutkimuksessa, seurannassa, raportoinnissa, tiedonvaihdossa. Pyrimme saamaan toimintamaat osallistumaan ja näkyvyys. Eli seurattavuus ja näkyvyys on tärkeää. Ja otetaan tämä ensimmäinen osa, jossa otetaan tutkimuksesta, näytöstä, voin sanoa, että alusta lähtien olemme pyrkineet luomaan mahdollisuuksia tiedonkirjalle tutkimukselle – Jos ajatellaan esimerkiksi Afrikan sarven ikkunaa, meillä, meillä on tutkimusprojekti, joka on saa silloin tuon Aasian Afrikan tutkimusyliopiston tekemä. Ja siinä on joukko tutkimuksia, tuotamme myös tutkimusasiakirjoja, joita mahdollisimman monet voivat lukea. Ja kun me identifioimme projekteja, voimme perustaa työmme konkreettisiin faktatietoihin, joita tutkimus tuottaa. Nämä asiakirjat ja yksityiskohtaiset analyysit auttavat meitä myös vahvistamaan vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa – esimerkiksi Karttumin projektin puitteissa esimerkiksi voimme alueellista dialogia ja dialogia kumppanimaiden kanssa. Tämä on väline, joka koskee tässä Afrikan sarvea, mutta meillä on samanlaisia välineitä saaressa. Olennaista tässä kuviossa on seuranta. Sitä parlamenttikin vaatii, niin kuin mekin. Täytyy seurata tarkkaan eri projektien täytäntöönpanoa. Voin tällä nyt näyttää teille, ja tämä koskee kaikkia kolmea ikkunaa. Meillä on yhteinen foorumi, Appo-foorumi, joka on reaaliaikainen seurantaväline. Projektien toimia tämä luonneet tämän välineen. Tämä on avainväline, dynaaminen väline, joustava myös. Ja saattaa meitä joka hetki projektiprojektilta nä- näkemään, miten varoja on jaettu projekteissa. Tässä näette tämän sivustan ja sillä saatte tietoja. Haluamme ponnistella kovasti lisätäksemme seurattavuutta, että kansalaiset voivat seurata ja että rahasto olisi transparentti. Meillä on raportti, joka on yksivälinen tässä. Meillä on myös DevCon Tannen sivusto, joka on omistettu Afrikan hätärahastolle. Olen aivan valmis myöntämään, että tämä sivun päivityksessä on ongelmansa. Pyrimme luomaan uudet sivustot, jotka on omistettu täysin hätärahastolle. Ja toivottavasti kaikki voivat käyttää sitä lähikuukausina. Näiden sivustojen tarkoitus on identifioida nopeasti tiedot ja näette myös täytäntöönpanon toimijat Näette myös tilanteen eri alueilla, samoin tavoitteet. Meillä on tuloshakuinen lähestymistapa tämä sivuston tapanassa. Tässä välineet kaiken sen parantamiseksi, mikä on perustaa seurantaa, äh, tutkimus, tietoksen parantaminen. Ja sitten vähän rahaston tulevaisuudesta. Näette summat. 2 miljardia 9, josta 1,9 miljardia on täytäntöönpanossa ja 800 miljoonaa vielä käytössä. Summat ovat rajoitettuja suhteessa pyyntöihin, joita tulee kumppaneilta – ja muualta toimijoilta. Olemme viime kesäkuussa ehdottaneet hallintoneuvostolle prioriteettialueita, jotka ohjaisivat meitä tulevassa toiminnassa. Nämä tiedot kertovat vähän näistä strategisista prioriteeteista. elämä on maantieteellisesti jaettu. Sillä kullakin alueella on eri prioriteetit. On ollut pakko tehdä valintoja. Kaikilla alueilla ei tehdä samanlaisia valintoja, mutta jokaisella alueella halutaan tehdä koherenttia valintoja. Meidän täytyy jatkaa pakolaisten hallintaohjelmia, Alueella, aloilla on enemmän kuin kolme miljoonaa pakolaista ja pakalta siirtynyttä ihmistä. Se on suurin määrä, suurin pakolaismäärä alueella. Meidän täytyy tukea tällaisia projekteja. Meillä on myös toimia laitonta ihmiskapaa vastaan. Pyrimme kattamaan kaikki maahanmuuttoreitit. Tätä, tämä koskee keskeistä reittiä, joka menee Afrikan sarvesta Eurooppaan. Ja sitten Sahel ja Chadjärvi. Siellä priorisoimme avain teemoja ah, mutta vuoropuhelun vahvistaminen. Meillä on kumppanuksia kaikilla alueilla maahanmuuttodialogia varten – vuoropuheluun liittyy hyvän hallinnan ohjelmia. Niillä pyrimme hallinnoimaan hyvin maahanmuutta virtoja, kotipalveluita ja integroitumista. Ja sitten meillä on tämä vakausakseli ja Sahelin alueella. Me lähestymme tässä maahanmuuttoreittejä. Tämä on täysin epävakaa alue. Siellä on täysin alueita, joita valtiot ovat täysin hylänneet. Ääriliikkeet asettautuvat helposti niille. Näillä aloilla me haluamme tukea peruspalveluiden luomista ja lisäämään turvallisuutta ja vahvistamaan turvallisuusjoukkoja näillä alueilla. Ja kolmas ikkuna. Pohjois-Afrikka. Siellä varojen volyymiä tullaan keskittymään maahanmuuttoon ja, ja epäsäännönmukaisessa asemassa oleviin ihmisiin. Me vastaisuudessakin tarjoamaan apua, informaatiota, helpottamaan paikaltaan sijoituneiden ihmisten integroitumista ja epäsäännönmukaisessa asemassa olevien ihmisten integroitumista maahanmuuttoreiteillä ja myös toimia, jotka ajattelevat laillista maahanmuuttoa ja liikkumatta maissa, jotka jatkavat avainkumppaneita. Tässä kolme strategista pilaria käsittelemme hallintoneuvostolle. Keskustelemme niistä siellä. Ja näiden prioriteettien suhteen johtopäätöksemme on, että pyrimme luomaan toimia, jos priorisoisimme ehkä rajat ylittäviä toimia ikkunoiden keskeisiä toimia, joilla voisimme vastata tämän hetken haasteisiin ovat niitä samoja haasteita, joista keskustelumme. Lähdistössä tämä, tämä mainitaan Versaan aloite on samanlainen. Nämä ovat aloitteita, joilla pyritään vahvistamaan toimia Pohjois-Afrikan ja, ja sairaalapuolisten maiden keskeisiä toimia. Olemme tämän tasapainoisesti eri prioriteetteja tavoitteiden kesken. Eli valitetaan tavoitteita edistämme tasapainoisesti. Eli tällaisia konkreettisia toimia meillä on. Hallintoneuvostossa on kehitetty niitä. Olemme sitten nämä johtopäätökset myöskin parlamentille. Ne ovat saatavillanne. Ja mainitsen ne täälläkin. Ehkä lopetan. Ehkä puhun liian pitkään, pyydän anteeksi. Mutta olen täällä vastatakseni kysymyksiinne. Eri ikkunaiden hallinnoijat ovat täällä paikalla myöskin. Ja he ovat myös vastaamassa teille kysymyksen. Kiitos. Thank you very much. I, I let, um, commission... Kiitos annan komission pitää hieman pidemmän puheenvuoron, koska tämä kiinnostaa suunnattomasti kollegoja. Tämä on erityisen tärkeä aihe. Ihmiset haluavat ymmärtää tämän aiheen hyvin ja nämä Välimeren poikki tuleva muuttovirta niin, ja sen hinta on tulevan kokouksen aiheena, joten on hyvä, että tähän nyt perehdytään. Kussakin ryhmästä yksi kysymys, sitten uusi kierros. Christian Dambrena, ole hyvä. Kiitos. Kiitos esitelmästä. Montesi. Minulla on muutama huomio. Yleinen huomio. Ja sitten minulla on vielä kaksi kysymystä. Tämä yleinen huomio liittyen näihin kolmeen puitteisiin, joista on kyse. Sahel, Chadinjärvi, Afrikan sarvi, Pohjois-Afrikka 40-40-20 prosenttia on tämä jakauma näille kolmelle linjalle. Ja minä haluaisin nyt tehdä sellaisen havainnon, että olisi varmastikin piakkoin pohdittava, mikä tämä kolmen eri linjauksen tasapaino on, varsinkin kun Pohjois-Afrikan Magrebin alueen linjaus, mikä sen suuruus on, Algeria, Tunisia, Libya ja Egypti, joka voidaan sitten lisätä maiden ohen, niin nämä maat eivät ole ainoastaan muuttovirran lähtömaa, ne eivät ole ainoastaan kauttakulkumaita. Niille, jotka tulevat Sahelin alueelta, vaan nämä ovat sellaisia maita, jotka ovat kohteita maahanmuuttajille. Tämä koskee Marokkoa, tämä koskee Algeria, tämä koskee Tunisia. Ja näiden maiden hallinto suhtautuu eri tavalla näihin. Marokossa on annettu oleskeluluvat monelle Saharan eteläisen puolisille saapujille. Algeriassa käytiin pitkällinen keskustelu siitä, mitä tehdään Saharan etelänpuolisesta Afrikasta tuleville maahanmuuttajille. Tunisiassa käydään myös keskustelua Ja nämä Pohjois-Afrikan maat eivät ole ainoastaan lähtömaita, ne eivät ole kautta kulkumaita, vaan ne ovat nykyään myös kohdemaita. Markossa puhuimme IOM-puitteissa eri hankkeista, joita on käynnissä Marokassa, Marokossa, jotta marokkolaisia saadaan palaamaan Marokkoon, jotta voidaan muun muassa paremmin hallinnoida tätä kanssakäymistä, jota tehdään näiden uuden, usein maahanmuuttajien kanssa. Kysymys koskien jäsenvaltioiden panosta. Kenties minulla on väärää tietoa, kenties minulla, minä olen ymmärtänyt oikein – Ovatko nämä kohdennettuja, nämä panostukset, slovakialaiset tai itävaltalaiset sanovat vaikka, minä annan tämän verran rahaa, mutta tämän rahan on mentävä Djiboutiin tai Tsadiin. Annetaanko rahoja ja onko tämä sitten täysin kohdennettu? Ovatko nämä varat kohdennettuja vaikkapa neuvottelujen perusteella? Sitten hankkeiden täytäntöönpanosta. Kansalaisjärjestöt ovat kaikkein vahvimmin läsnä. Niitä pannaan täytäntöön satoja kansalaisjärjestöjen toimesta. Ovatko nämä paikallisia kansalaisjärjestöjä vai eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä? Ja onko olemassa hieman täsmällisempiä lukuja? Ovatko nämä siis kansainvälisiä toimijoita, jotka toimivat tällä alueella vai onko kyseessä paikallisia toimijoita. Kiitos erittäin paljon esitelmästä. Kiitos oikein paljon siitä, että saan hyvät vastaukset teiltä. Olen tästä vakuuttunut. Norbert Noiser ja sitten Paavo Väyrynen. Norbert ensin. Ähm, paljon kiitoksia tästä esityksestä. Minulla on yksi kommentti liittyen rahoitukseen. Niin, minun kommenttini liittyy rahoitukseen ja tämän äh, hätärahaston rahastu, rahoitukseen. Äh, kuten monissa hankkeissa rahoitus on hyvin epäselvää, koska lähteitä on valtavan paljon, rahoituslähteitä on paljon ja me emme ikinä pysty kontrolloimaan, kuinka paljon määrärahoja tulee jäsenvaltiota. Sitten äh, vasta-argumentti on, että mehän annamme jo määrärahoja, me osallistumme hankkeisiin, Tämä ei ole mikään syytöskomissio kohtaan, mutta mielestäni olisi tarpeen nähdä selvästi, miten mitkäkin jäsenvaltiot osallistuvat äh, rahoituksellisesti tähän hätärahastoon. Toinen kysymys liittyy tähän äh, konferenssiin, joka järjestettiin Pariisissa. Siellä oli neljä suurta äh, jäsenvaltiota, Ranska, Saksa, Espanja ja Italia, jotka tapasivat kolme eh, Afrikan maata, Nigerin, Chadin ja Libyan. Miten komissio näkee tällaisen toiminnan, koska tässä nyt eh, erillään siitä, mitä Euroopan kehitysyhteistyössä yhdessä halutaan saavuttaa. Eh, erillään siitä yritetään löytää erityisratkaisuja joissa EUta ja ulkosuhdehallintoa ei oteta mukaan. Eli nämä yksittäiset toimet, vaikka ne ehkä itsessään ovatkin järkeviä, ne pitäisi kyllä saada jotenkin Euroopan katon alle. Next is Paavo Väyrynen. Seuraavaksi Paavo Väyrynen ja sitten Sargentini. I'm going to speak Finnish. Minulla on kaksi kysymystä. Sekä kollega Preda että Noiser kiinnittivät huomiota jäsenvaltioiden rooliin tässä rahoituksessa. Ja täytyy sanoa, että onhan se valtava pettymys, että niin vähän jäsenmaat ovat osallistuneet, kun tätä koko järjestelyä perusteltiin sillä, että saadaan paljon rahaa, kun jäsenmaat tulevat mukaan vastaavalla osuudella. Mutta sitten herää kysymys, kun katsoo tuota rahan käyttöä, että noin puolet varoista ohjataan kansallisten kehitysvirastojen kautta. Onko tässä itse asiassa käynyt niin, että jäsenvaltiot ovat vähentäneet omaa rahoitustaan näissä maissa, kun ne ovat saaneet toteutettavakseen näitä Trust Fundin hankkeita? Onko tätä seurattu ja onko näin saattanut käydä? Ja toinen kysymys liittyy aikatauluun, kun tämä on kuitenkin hätärahasto ja kiireesti haluttiin lähteä liikkeelle, niin käy ilmi, että vain muutamia satoja miljoonia – on tähän mennessä kyetty tilittämään käyttöön. Eikö tätä toimintaa saada millään lailla nopeammaksi? Thank you. A lot of very precise questions here. Täsmällisiä kysymyksiä, kiitos. Seuraavaksi Julie Sargentini. Sitten vastaus ja sitten jatkamme kysymyksiä. Judith, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, mutta meiltä vielä mielestäni puuttuu hätärahaston kunnollinen valvonta. Te sanotte, että että vuoden 2016 vuosikertomus, jonka me kaikki olemme nähneet, ei ole valvontaa. Siitä on pitkä aika. Nyt olemme syyskuussa ja nämä ovat tällaisia yleisiä lukuja, jotka äh, antavat yleiskuvan. Mielestäni hätärahaston pitää jatkuvasti perustella se, miksi sitä ei hoideta tavallisen kehitysavun kanavien kautta ja miksi on perusteltua se, että on alhaisempi valvonta valiokunnan taso sekä parlamentissa että neuvostossa. Argumentti on se, että hätärahasto toimii nopeammin. Tämän argumentin kuulemme usein. Se kuitenkin tarkoittaa sitä, että teidän täytyy ratkaista jotain järjestelmässämme, mutta ei välttämättä poistaa mm, rahoitusvälineissäne, mutta ei välttämättä poistaa valvontaa. Minusta olisi mielenkiintoista tietää, mitkä ovat toimien tulokset. Olisi mukava nähdä tämä yhdessä alueellisten ja kansallisten indikatiivisten ohjelmien kanssa. Tällä tavoin asioita voidaan verrata ja voi sitten päättää, onko järkevää luopua demokraattisesta valvonnasta. Minä en pysty tätä arviota tekemään tältä pohjalta, joten tämä on todella ongelmallista mielestäni. Sitten esimerkki maasta, joka on uusi Afrikan hätärahastosta, Nosulurannikko. Tarkastelin sitä, koska me aiomme matkustaa Abidjaniin, joten halusin tietää, että onko Nosulurannikolla jotain hankkeita, joita voisi, vier- voisi vierailla, jotka liittyvät hätärahastoon. Norsulurannikko on ollut helmikuusta hätärahaston osa on analyysi, jossa on sanottu, että siellä on hyvin paljon nuoria ja että sieltä lähtee paljon nuoria myös Euroopan unioniin. On tämä tyypillinen analyysi nuorisotyöttömyydestä ja siitä, että taloudessa on luotava mahdollisuuksia, että ihmiset jäävät sinne hankkeet, joita siellä on. Siellä on yksi, jossa puhutaan maahanmuuton hallinnoinnista ja toinen on Länsi-Afrikan poliisin tietojärjestelmä. Minä haluaisin tietää, miten tämä rannikon analyysi nuorisotyöttömyydestä ja mahdollisuuksien puutteesta liittyvät näihin kahteen hankkeeseen. Toinen liittyy maahanmuuton hallinnointiin ja toinen poliisin tietojärjestelmiin. Minä en kyllä nää, saa näitä sopimaan yhteen ja haluaisin tietää, onko tämä vielä 95 prosenttisesti sellaista kuin me odotamme. Ja ähm, minä en nyt äh, näe tätä. Meillä on erilaisia ryhmiä. Meillä on äh, maahanmuuttovalvontaryhmä ja sitten meillä oli pitkä keskustelu Nigeristä ennen lomia. Ja se, mitä saimme selville, oli, että kyllä määrärahoja käytetään ja kyllä ryhdytään töihin siellä, jotta löydettäisiin ihmissalakuljettaja, mutta sinne on syntynyt hyvin paljon työttömyyttä. Me olemme suoneet tuota työttömyyttä. Nämä ihmiset harjoittivat rikollista toimintaa, se on totta, mutta mikään ei tule ratkeamaan sillä, että eh, nämä ihmiset ovat nyt työttömiä. Se epävakauttaa maatta, jos nuoriso on työtöntä. Joten olen kovin surullinen siitä, että meillä tällaisia yleisiä PowerPoint-esityksiä liittyen eh, vuoden 2016 vuosikertomukseen, mutta minä en pysty arvioimaan sitä, mitä vaikutuksia tällä todella on. Olen sanonut tämän jo aikaisemmin, mutta jotta pystyisimme valvomaan, tarvitsemme paljon enemmän tietoa kuin tämän. Mr. Schaffhauser. Schaffhauser saa vielä, vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Bonjour madame. Euh, Päivää, hyvät kollegat. Nyt on kouluun paluu. Huomenta kaikille. Tämä on hyvä aloite. Ensinnäkin Täskentelen aikaisemmin kehitystehtävissä ja usein on paljon varoja käytössä, täytäntöönpano on alhaisempaa, eikä pidä hallinnoida tavallisella tavalla, vaan pitää luoda rahasta. Rahastot ovat paras tapa hallinnoida projekteja, ainakin tietynlaisia projekteja. Valitettavasti tulemme myöhässä, joten haluaisin vähän selityksiä. Tällainen yksityinen rahasto, olen itsekin hallinnut yksityistä rahasto on rahasta ja sitten yritys. Ja, ja se valtiot tällä hetkellä antavat rahoituksensa ja toisaalta meillä on komissio ja komission budjetti. Meillä on myöskin tällainen hallintoyritys. Minun toiveeni on, ja tämä on olen tällä alueella, minä olen ollut Malissa ja Keski-Afrikassa juuri tällä alueella. On välttämätöntä luoda projekteja. Ei siis pidä ainoastaan odottaa projekteja, vaan niin, kansalaisjärjestöjä täytyy luoda niitä. Silloin täytyy luoda projekteja, jotka luovat työllisyysdynamiikkaa, jotka luovat taloudellista toimintaa, jotta voisimme vakauttaa väestöä paikan päällä ja tai löytäisimme paikallisia kehitysmahdollisuuksia. Yksityisen yrityksen intressi olisi luoda projekteja ja sitten projekteilla olisi hallintokomitea, joka ottaa haltuun sen projektit. Onko tällainen mahdollista rahastossa? Jos näin ei ole, eikö pitäisi luoda asia yksityisen julkisen sektorin yhteisrahastoja, jotka voisivat projektikohtaisesti jollakin alueella tai jossakin maassa. Ja nyt puhun erityisesti tällaista kehityksestä, jotka nämä voisi luoda työllistäviä projekteja, jotka tuottaisivat tuottoinvestoinnille. Minusta tämä on olennaista näiden tulevaisuudella. Kiitos. Thank you very much. So... Kiitos. Siinäpä jo suuri määrä tarkkoja kysymyksiä. Eräs hyvä kysymys mielestäni oli se, että koska nämä varat palautuvat jäsenvaltioiden omille kehitysapujakajille, niin tarkistetaanko tässä sitä, että syntyykö tässä päällekkäisyyttä ja ovatko jäsenvaltiot todellakin vähentäneet tätä omaa rahan käyttöön? Ja tämä alueiden välinen tasapaino ja niin poispäin. Tässä on erittäin hyviä kysymyksiä. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon teidän kysymyksistä. Minä ymmärrän kyllä tämän turhautumisen. Tässä on 10 minuuttia aikaa puhua. Näistä aiheista voitaisiin puhua tunteja. Ja minä nyt kerron, missä te pääsitte käsiksi näihin tietoihin. Pyrin kuitenkin myös vastaamaan kysymyksiin siinä järjestyksessä, kun ne esitettiin. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen siitä, miten rahaston varat jaetaan? Tässä on ymmärrettävä, että sillä vaiheessa, kun hätärahasto perustettiin, niin silloin tämä luotiin eri kirstuista tulevista rahavaroista. Me pystyimme jakamaan näitä varoja sen perusteella, mistä ne ovat peräisin. Ja var, vala, valtaosa näistä varoista, näistä kolmasta miljardista, niin ovat peräisin EKRstä, niin sitten ne on asetettava niihin maihin, jotka kuuluvat EKRn rahoituksen piiriin. Sitten näitä tulee myös muualta. Home, eko, naapuruspolitiikka, Nämä ovat varoja, joita on jaettu pohjoiseen Afrikkaan. Meidän on kunnioitettava näiden varojen alkuperää, kun näitä rahoja jyvitämme eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli halutaan Pohjois-Afrikan enemmän varoja, niiden on sitten tultava oikeasta alkuperistä. 40, 40, 20 jako oli poliittinen päätös liittyen eri maiden tarpeisiin ja siinä kunnioitettiin myös näitä eri rahoituslähteitä. Tämä, tätä jakoa kunnioitetaan ja niin meidän tuleekin sitä kunnioittaa. Rahoja otettiin erittäin paljon eri kansallista kuorista – Länsi-Afrikan hankkeesta siirrettiin, rahastosta siirrettiin rahoja myös tähän Afrikan hätärahastoon ja sitten Sudanille korvamerkittyjä varoja siirrettiin myös ja Somalille korvamerkittyjä varoja siirrettiin hätärahastoon, joten näiden varojen lähdettä on kunnioitettava ja toimittava sen mukaan, mistä rahat ovat peräisin. Jos nyt katsotaan, miten muuttovirta on hallinnoitu, niin ongelmat kohdistuvat ennen kaikkea Libyaan. Tässä pyritään rajat ylittävästi toimimaan siten, että voidaan auttaa käyttämään Sahelin kuoren varoja, jotta voidaan UNHCR tai IOM auttamaan siinä, että pyrittäisiin tyrehdyttämään Sahelista Liban kohdistuvaa muuttovirtaa. Tässä puututaan toimintaan Pohjois-Afrikassa, mutta tässä pyritään katsomaan, että nigerialaiset ja nigerilaiset pystyvät Libyasta palaamaan omiin maihinsa. Tähän käytetään myös näitä varoja. Tämä on seuraavissa etapeissa prioriteetti, ja me haluamme katsoa, että ikään kuin pohjoiseen suuntaava muuttovirta pystytäisiin sitten sahallista käsin jo tyrehdyttämään. Ja mitä tulee tähän taulukkoon, jatkoon liittyen näihin jäsenvaltioiden antamiin summiin. Tämä on tietysti vaikea lukea, mutta tämä on meidän verkkosivustoilla. Te pääsette käsiksi, niin te näette sitten maakohtaisesti jäsenvaltioiden rahoittamat summat. Ja voitte myös nähdä myös kolmansien maiden rahoitukset. On totta, että tämä on vuosi ei ole vuosikertomuksessa, mutta se on verkkosivustolla. Te voitte katsoa sitä sieltä käsin. Italia lisää raho, rahaston rahoitusta 10 miljoonalla eurolla. Kun me saamme tämän kirjeitse tämän virallisen tiedon, niin me päivitämme tiedon tähän taulukkoon. Nämä jäsenvaltioiden rahoitukset, tämä on täysin läpinäkyvä avoimesti esillä. Tämä avoimesti esillä meidän verkkosivustolla. Mitä tulee jäsenvaltioiden panostuksiin, niin tässä, on, tässä esitettiin kysymys myös jäsenvaltioiden maksamien rahojen kohdennuksen. Saavatko jäsenvaltiot kohdentaa rahat? Niin siinä vaiheessa, kun varoja siirretään jostain kuoresta tai jäsenvaltioista, niin nämä ovat ikään kuin yhdessä paketissa. Niin tässä tietyillä jäsenvaltioilla on mahdollisuus sanoa, että haluaisimme, että nämä varat annettaisiin vaikkapa Afrikan sarven osioon tai linjaukseen, Sahelin linjaukseen tai Pohjois-Afrikan linjaukseen. Italia on nyt nimenomaan tehnyt näin. Me haluamme vahvistaa toimintaa vaikkapa Nigerissä ja haluamme, että tässä käytetään hätäapurahastoa, koska tässä on synergiahyötyjä ja yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tottahan toki me pyrimme panemaan täytäntöön näitä toiveita ja me vahvistimme Nigeriin omistettuja varoja. Koska tässä sitten pyritään kaiken keinoin tämän Italian toivet täyttämään. Jäsenvaltiot ovat olleet melko vastahakoisia näissä omissa panostuksissaan. Kom- komissiolla oli kunnianhimoinen toive, että komissio panostaa miljardin ja jäsenvaltiot panostavat miljardin. Tämä jäsenvaltioiden panostus kuitenkin kasvaa pikkuhiljaa aikojen kuluessa, ja tämä kuitenkin osoittaa, että tämä tukee hyvin hätäapu, hätärahaston toimintaa. Ja tämä osoittaa, että tässä on synergiahyötyjä ja että jäsenvaltiot todellakin haluavat panostaa hätärahastoon. Saksa panosti Saheliin, Italia haluaa myös panostaa tähän. Saksa halusi panostaa nimenomaan tähän hätärahastoon, koska varat jaetaan nopeammin sitä kautta. Täällä esitettiin kysymys tästä nopeudesta, kuinka paljon varoja on saatu käyttöön ja kuinka nopeasti. Tässä on tämä summa, joka mainittiin tässä alussa. Minä ymmärrän, että tässä on vaikea olla tyytyväinen, mutta jos verrataan täytäntöönpano lukuja hätärahaston ja tavanomaisen täytäntöönpanon välillä, niin hätärahasto kyllä panee varainkäytön nopeammin täytäntöön. On totta, että me olemme tehneet voitavamme, jotta näitä sopimuksia saadaan allekirjoitettua mahdollisimman nopeasti, jotta ohjelmat saadaan täytäntöönpantua. Ja on selvää, että meidän täytäntöönpano kumppanit ovat, he kohtaavat erittäin suuria haasteita. Ei pidä unohtaa, että tämä ei ole yhteistyötä sellaisissa maissa, joissa kaikki olisi helppoa, vaan kyse on sellaisesta, sellaisten hankkeiden täytäntöönpanosta, sellaisilla alueilla, jossa, jotka ovat aavikolla tai jossa turvallisuustilanne ei ole sellainen, että sinne olisi helppo pääsy. Me olemme tehneet voitavamme, jotta täytäntöönpano on nopeutettu. Me työskentelemme myös jäsenvaltioiden kehitysapuun toimijoiden kanssa, jotta myös nämä ottaisivat täytäntöönpanossa. Teemme kohdemaiden kanssa myös yhteistyötä, jotta ruohonjuuritasolla täytäntöönpano saataisiin nopeammin läpi. Ja me haluamme, että meillä on kunnolliset kumppanit paikallisella tasolla, jotta voimme katsoa, että täytäntöönpano todellakin onnistuu. Täällä esitettiin kysymys Pariisin tapahtumasta. Komissio oli niin. täysillä mukana niin näiden toimien suunnittelussa kun täytäntöönpanossa. Ranska oli tässä johtoroolissa ja tämän julistuksen sisältöä suunniteltiin niin komission kuin ulkosuudenhallinnon kanssa ja korkea edustaja, varapuheenjohtaja oli myös läsnä. molemmissa roolissa, joten komissio oli kyllä vahvasti läsnä tässä työssä. Silloin tavattiin strategisesti pieni määrä maita, jotka ovat mukana tässä työskentelyssä Ranska, Italia, Espanja. He ovat nimenomaan todellakin turvallisuuden suhteen aktiivisia Sahelin alueella. He ovat niin voimankäytön kuin kehitysavun suhteen aktiivisia ja nämä olivat kaikkein vahvimmat toimijat Sahelin alueella. Macron sanoi varsin selvästi, selvästi sen, että Euroopan unionin kanssa halutaan työskennellä, siksi tämä hanke aloitettiin ja Mogherinin läsnäolo tässä asiayhteydessä oli varsin merkittävä. Minä käsittelin nyt No, muut asiaa minä haluaisin vielä puhua koulutuksesta, ja tästä norsulurannikosta, joka mainittiin. Minä tiedän, että tilanne on äärimmäisen vaikea sen suhteen, että käsitellään tätä aihetta, mutta me olemme pyrkineet vahvasti vahvistamaan niitä tietoja, joita meillä on liiton koulutukseen ja tutkimukseen siten, että se perustuisi tosiasioihin, faktoihin. Operatiiviset asiakirjat koskien ohjelmien rahoitusta ovat tärkeissä roolissa. Lisäksi on tärkeää, että kohteisiin on esteetön pääsy ja sieltä saadaan ajankohtaista tietoa sen suhteen, miten hankkeet on pantu täytäntöön. Vuosikertomukset ovat yksi väline, mutta ne kohteet, joita tullaan lähiviikkoina avaamaan, ne verkosivut, joita avataan lähiviikkoina, oso- tulevat osoittamaan teille, miten varoja käytetään hankekohtaisesti. lurannikko on nostettu esille, niin kyseessä on uusi hätärahaston edunsaajamme. Me vielä rahoittaneet siellä hankkeita. Nyt puhumme muuttovirta-asioista Norsulurannikon kanssa ja analysoidaan, mitkä toimet olisivat kaikkein tehokkaimmat, mikäli niitä rahoitettaisiin hätärahastosta. Hätärahasto on ainoastaan lisäpanostus näihin maihin. Mikäli tätä katsotaan näiden kansallisten hankkeiden kautta, niin tässä kiinnitetään huomiota työpaikkoihin, investointeihin ja siihen, että pyritään parantamaan valtioiden hallintoa ja lisäämään näiden maiden budjettia. Hätärahaston varoja käytetään, mikäli sellaisia hankkeita, joita ei rahoiteta kansallisten ohjelmien kautta, ja mikäli on mahdollista saada lisäarvo Työllisyyttä parantavat hankkeet, mikäli kansalliset ohjelmat eivät niitä rahoita, niin sitten hätäapu, hätärahastokaan ei niitä rahoita. Mikäli taaseen voidaan panostaa sellaiseen alueeseen, joka on muuttovirran lähtökohde, niin silloin tämä tuo lisäarvoa ja hätärahasto voi sitä rahoittaa. Me pyrimme rahoittamaan hätärahaston avulla sellaisia hankkeita, jotka eivät välttämättä kansallisten ohjelmien kautta vielä tule täytetyiksi. Jälleen kerran nämä tiedot ovat saatavilla. Ja jos vielä leette Tsadin, niin meidän työntekijät tekevät analyysejä jäsenvaltioiden kanssa ja viranomaisten ja kumppanin kanssa, jotta näitä tietoja saadaan eteenpäin. Tällä esitettiin kysymys koskien kansalaisjärjestöjä. Minulla ei nyt ole tietoa jakamasta. Me, näitä varoja jaetaan kansainvälisille kansalaisjärjestöille, jotka nämä taas työskentelevät paikallisten toimijoiden kanssa. Kaikki hankkeet, jotka on hyväksytty, meidän tiedosta löytyy kaikki hankkeet, jotka on hyväksytty ja näiden hankkeiden kumppanin kansalaisjärjestöt on myös mainittuna. Ja nämä tiedot ovat olemassa meidän verkkosivustolla. Kyseessä on vuosittainen tieto ja nämä tiedot löytyy verkkosivustolta. Tämä hätärahaston hallintorakenne. Se mainittiin täällä. Minä en nyt maininnut hätärahaston rakennetta, koska tätä käsiteltiin jo Tammikuussa la, nämä varoja antavat jäsenvaltiot muodostavat hallintoneuvoston. Ja myös muut jäsenvaltiot, jotka eivät ole maksajia, ovat mukana, jotta EU on todellakin hyvin edustettuna. Tässä hallintoneuvostossa sitten nämä kohdemaat ovat myös hallintoneuvostossa mukana ilman juridista roolia, mutta he ovat tarkkailija roolissa. Parlamentit ovat myös kutsuttuna hallintoneuvostoon ja kansalaisjärjestöt ovat kutsuttuna järjestöön, jotta näillä voi olla tärkeä rooli silloin, kun käydään keskusteluja. Hallintoneuvoston ohella on näitä operatiivisia komiteoita, jotka käsittelevät näitä tiettyjen linjausten ohjelmia tiettyjen linjojen ohjelmia. Ja myös kohdemaat ovat edustettuina. Mikäli hanketta rahoitetaan, niin varat tulevat eri lähteistä. Toisenaan tehdyn analyysin perusteella me haluamme tukea tiettyä hanketta. Mikäli katsotaan kädessä ja niistä tuottavia hankkeita, niin me emme rahoita ainoastaan tietyn kansalaisjärjestön ehdottamaa hanketta, vaan me kartoitamme tarpeet, ja kun tarpeet on kartoitettu, niin siinä vaiheessa me kyselemme kansalaisjärjestöjä valmistelevan näitä hankkeita. Komissio käyttää täytäntöönpanon eri kumppaneita, jotta nämä eri toimet voidaan panna täytäntöön ja sitten näitä kaikkia eri hankkeita seurataan. Täällä mainittiin myös nämä yksityisjulkiset rahastot ja meillä on myös muita rahastoja Euroopan unionissa. Tämän hätärahaston tarkoitus ei ole rahoittaa kaikkia. Meillä on myös muita rahastoja, joiden avulla me pyrimme julkisia ja yksityisiä rahoituskeinoja tuomaan eteenpäin. Tämä ei ole kaikki voiparahasto rahasto investointihankkeet rahoitetaan muiden rahoitusvälineiden kanssa, jotka ovat jo olemassa EKRn kautta tai muiden välineiden kautta. Toivottavasti vastasin nyt ensimmäiseen kierrokseen kysymykseen. Kuusi puhuja. Uskon, että valtaosan kysymyksistä vastatti nyt Paul Rubik ja sitten Ailis. Niin, sydämelliset kiitokset. Tämä esitys on ollut meille kaikille varmasti hyvin hyödyllinen, koska äh, sitten me näemme, miten käytännössä mm, tätä rahastoa toteutetaan. Meillä on kaksi kysymystä. Meillä äh, on parlamentissa käynnistetty kaksi valmistelevaa tointa. Yksi on maahanmuuttajien yrittäjyys, eli miten voidaan äh, maahanmuuttajien yrittäjyyttä vahvistaa ja samoin PK-yritysten yhteistyötä Afrikassa, PK-yritysten kanssa Euroopassa. Tämä on painopistealue, joka on hyvin lupaava tulevaisuuden kannalta. Ja toinen on naispuoliset bisnesenkelit, miten siis naisia ja äitejä voitaisiin kannustaa bisnesenkeleiksi, miten he voisivat ryhtyä äh, itse aktiivisesti, eikä tehdä töitä vain perheen puolesta, vaan myös aktiivisesti osallistua talouselämään. Ja äh, eräs toinen asia, mikä minua kiinnostaisi, on se, että onko mitään äh, tilastoa siitä, mitä investoidaan energiainfrastruktuuriin ja vesiinfrastruktuuriin, jätevesitekniikkaan, äh, vesihuoltoon ja myöskin PK-yritysten tukemiseen. Onko teillä siis jonkinlaista ähm, äh, kokonaiskuvaa siitä, millaisia äh, hankkeita on käynnistetty ja mitä on suunnitteilla tuleville vuosille. Kiitos. Kiitos Anne Liitsä, sitten Heidi Hautala. Sydämestä kiitokset. Minäkin puhun Saksaa. Tämä esitys tänä aamuna näytti minulle jälleen kerran, että eh, tilanne on hyvin monimutkainen eh, ja hankala, että ehkä luomme tällaisen rinnakkaismaailman tämän rahaston kautta, koska minua esimerkiksi kiinnostaisi se, miten tämä sopii yhteen näihin suuriin eurooppalaisiin toimiin, joita meillä on. Tämä esimerkki, jonka mainitsitte Pariisista, oli mielenkiintoista, siellä oli palveluyksiköitä, että sisällöllisesti saatoitte vaikuttaa siihen. Mielenkiintoista on, että eh, tiedotusvälineistä tätä vaikutelmaa ei saanut ja palveluyksiköt eivät kertoneet meille parlamentaarikoille, mitä Pariisissa sovittiin Äh, mistä siellä oli kyse. Meidän pitäisi toimia tätä, äh, käsittää tätä johdonmukaisesti yhdessä, äh, eikä mm, rinnakkaisesti tämän hätärahaston minimaailman kautta, joka on aivan liian pieni. Me tarvitsisimme 20-30 miljardia euroa, jotta voisimme todella merkityksellisesti asioihin puuttua. Mutta silloin koulutuksen kohdalla, josta te puhuitte, niin minä haluaisin heti kysyä, että kuinka kestäviä eh, ja pitkäaikaisia nämä koulutushankkeet ovat? Missä vaiheessa eurooppalainen eh, kehitysyhteistyö sitten puuttuu asiaan. Eh, tämä hätärahasto oli yritys, mutta nyt meidän pitäisi pragmaattisesti ottaa se mukaan eurooppalaiseen työhön johdonmukaisin budjetein, sitä mitä Pariisissa ehkä yritettiinkin. Eräs toinen asia, jota ei täällä mainittu, strategisissa suuntauksissa ne, hyödynnättekö vuoden 2030 strategisia tavoitteita, äh, kestävän kehityksen tavoitteita. Ja sitten äh, halusin kysyä, että teettekö yhteistyötä EASON kanssa? Me olimme Maltalla, meillä oli AKT-kokous siellä. Mitä tarkoittaa se, että tiedotetaan pakolaisille tai matkalla oleville ihmisille. Kyllähän on ihmissalakuljettajia, jotka antavat väärää tietoa. Miten tehdään yhteistyötä? Onko se yhteistyö johdonmukaista? Ja viimeinen kysymys. sanoitte, että hallitusjärjestöjä tuetaan. Miten te toimitte, mitä konkreettisesti tapahtuu parhaan hallinnon edistämiseksi. Ja sitten ähm, tämä liittyy Linda McEvenin äh, kysymykseen. Me tarvitsemme Euroopan parlamentin äh, vaikutusmahdollisuutta ja siksi todella pyytäisin, että äh, antaisitte mahdollisuuden sille, että parlamentaarikot voivat osallistua ja että loisitte rakenteita, että voimme osallistua viikon aluksi emmekä perjantaina, että meillä olisi mahdollisimman suuri mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi Heidi Hautala. Sanon nyt, eh, eh, keitä puhujalistalla on. Heidi Hautala ja sitten Doru Frunzulika, Eli Schlein, Kikla ja äh, Charles Görens on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Siitä päätän puhujalistan, koska äh, olemme aikataulusta kovasti myöhässä. Jatkan tätä, koska monet ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita. Ehkä meidän täytyy poistaa yksi asia esityslistalta, ehkäpä tuo New Yorkin äh, kertomus. Ehkä siirrämme se toiseen kokoukseen. Katsotaan sitten. Heidi Haatola ja sitten Doru. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mielipiteiden vaihtaa sanan tarkoitus olla rahastojen, ja erityisesti Afrikka rahastojen valvontaa ja sitä näkökulmasta minulla on enemmän kysymyksiä kuin mitä olen saanut vastauksia. Valvonta ei tarkoita, että viitataan johonkin verkkosivuille, ei kysymys ole vain tilastoista. Tärkeitähän ne ovat, mutta minä haluaisin saada selville, miten esimerkiksi parlamentin kannat 2016 kesäkuun puolen välin päätöslauselmasta otetaan huomioon, kun suunnittelette paljon ja valvoitte projekteja. Voinpa ehkä viitata muutamaan lausumaan, jotta saamme käsityksen sitä, mitä parlamentti halusi. Me halusimme, että Afrikan rahasto antaa panoksensa tukeakseen tai avustaakseen maahanmuuttajia äh, ja ihmiskaupan uhreja, jotka ovat äh, hauraassa on asemassa, viitaten myös lapsiin. Miten tämä tavoite on saavutettu? Päätöslausumassa todettiin, että rahaston tavoitteen varankäytön ei pitäisi olla tekosyy rajojen tiukentamiseksi tai lähdön ehkäisemiseksi, vaan pyritään puuttumaan niihin syihin, miksi ihmiset lähtevät kotoaan. Kiinnitettiin suurta huolta siihen, mitä rahastolla voisi olla ihmisoikeuksiin, jossa pyritään estämään ää, virtoja maissa, joissa on järjestelmällisiä ihmisoikeusrikkomuksia. Haluaisin pitää, onko tämä elävää todellisuutta teille, kun te suunnittelette ja täytäntöönpanette projekteja. Ja mitenpä te nyt otatte sitten huomioon ää, Äh, kehitysapukriteerit suunnitellessa tätä. Onko teillä jotain tilastoja siitä, miten te olette onnistuneet tässä? Kiitoksia Doro Fruntsulikaisten eli Schlein. Äh, kiitoksia oikein paljon. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Kiitoksia äh, Rova Montesille. Meillä pitäisi olla joku sääntö, että kaksi ja puoli minuuttia jokaiselle puheaikaa, koska muuten tähän menee liian kauan aikaa, koska aihe on kuitenkin erittäin tärkeä. Ensimmäinen kysymys on se, että eh, nämä asiakirjat, eh, jotka on annettu eh, hätärahaston lautakunnalle ja johtokunnalle. Voitaisiinko ne jakaa deve valiokunnan kanssa? Meidän ehdotuksemme olisi, että ne täytyisi jakaa valiokuntamme kanssa. Se on erittäin tärkeää. Ja toinen kysymys on, ja pyytäisin selvää vastausta, minkä analyysin pohjalta kaikki nämä hätäraaston hankkeet valitaan? Mitkä asiakirjat tukevat näitä päätöksiä? ja kuinka varmistetaan, että asetuksen, kehitysyhteistyön rahoitusvälineasetuksen tavoitteita kunnioitetaan. Kiitoksia Doru, ne olivat hyvin napakoita kysymyksiä. Eli Schlein. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin kiittää Rova Montesia tiedoista, joita hän on antanut, tarkoista tiedoista, mutta on sanottava, että parlamentin valvonta on vieläkin aivan liian vähäistä. Monet kollegat ovat sen sanoneet. Myöskin vuosikertomus ja kuukautiset kertomukset antavat meille mahdollisuuden vain jälkikäteen arvioida tilannetta. Emme saa riittävästi tietoa yksittäisten hankkeiden arvioimiseen. Emme voi katsoa, sopivatko ne yhteen köyhyyden poistamistavoitteen ja kehitysyhteistyön tavoitteiden kanssa kanssa sekä ihmisoikeuslähestymistavan kanssa Sargentini on oikeassa. Teidän on selitettävä, miksi ette toimi perinteisen kehitysyhteistyörahoituksen eh, kanavien kautta. Teidän pitää selittää meille, miksi eh, otetaan kehitysyhteistyötä rahoja sellaisessa tilanteessa, jolloin Euroopan unionilla pitäisi olla johtavassa asemassa uusien kestävän kehitysten tavoitteiden toteuttamisessa. Ja eh, sitten yksittäiset jäsenvaltiot voivat asettaa omia painopisteitä painopistealueita, jotka liittyvät maahanmuuton hallinnointiin ja valvontaan. Mm, joten miten sitten valitaan nämä hankkeet? Kollega Frunzulika on aivan oikeassa. Tämä ei ole aivan selvää. Miksi meillä ei ole julkisia äh, hankkeiden kilpailutuksia? Äh, kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on vähäistä tai äh, olematonta. Ja sitten kansalliset virastot ovat usein kilpailutuksia kamppailevissa asemissa keskenään. Kuinka tällä tavoin ase- varmistaa maan omistajuus? Näimme tästä, että vain 20 prosenttia on kansallisjärjestöjen hallinnoimia hankkeita. Todennäköisesti monet niistä ovat suuria kansainvälisiä e, kansalaisjärjestöjä. Kuinka monet niistä ovat paikallisia toimijoita? Ja sitten mm, tässä hankkeissa on suurta epätasapainoa. Hyvin monet niistä keskittyvät rajojen valvontaan ja maahanmuuton hallinnointiin. Pariisinkin Sielläkin puhuttiin siitä, että meidän rajamme ulkoistettaisiin etelään päin, jopa Nigerin ja Chadin. Vaikuttaa siltä, että joustavuus ja hätärahaston nopeus on luotu vain sitä varten, että voitaisiin auttaa jäsenvaltioita tässä niiden ähm, päähän pinttymässä rajojen valvonnasta ja samalla on vähennetty parlamentin valvontaa. Ähm, Tällä on hyvin paljon vaikutusta kansalliseen äh, paikalliseen talouteen, kun puhuitte äh, esimerkiksi Nigeristä, jossa rahoitetaan äh, tiedotuskeskuksia, joita IOM hallinnoi, niin miten tämä vaikuttaa siihen, että vähennetään pakolaisuutta ja vähennetään köyhyyttä ja rahoitetaan myös palautuksia kolmansiin maihin, joka ei ole kehitysapua. Minä en oikein ymmärrä, miten pakolaisten palauttaminen voi olla väline epätasa-arvon ja köyhyyden vähentämiseen. Kiitoksia. Kiitos Eli Enrique Guerrero ja sitten Charles Görans. Eh, en primer lugar pido excusas. Principio en la presentación y en la... Kiitos. Minä en kuullut valitettavasti koko esitelmään, enkä tätä ensimmäistä vastauskierrosta. Minä en haluaisi nyt kysyä kysymystä, mutta on sen näistä parisin tapahtumista Pariisin tapahtumien seurauksena nyt puhua niistä asioista, joita Versaissa käsiteltiin. Neljä EUn suurinta taloutta olivat läsnä ja siellä pyrittiin yhdistämään voimat, jotta Afrikassa saadaan enemmän mahdollisuuksia luotua. Siinähän on ihan hyvä tarkoitus taustalla, mutta tässä on kuitenkin huolestuttava asia. Tässä eri maiden johtajat pitävät lehdistötilaisuuksia ja tekevät julkilausumia. Tässä puhutaan ennen kaikkea maahanmuutosta kuin mistään muusta. Kehitysapu, kehitysyhteistyö jää taustalle erittäin, erittäin valitettavasti. Tässä ei haluta muuta tässä talossa ja muuallakaan kuin se, että vähennetään maahanmuuttoa. Tässä ei haluta parantaa olosuhteita välttämättä lähtömaissa tai kulkomaissa. Me emme halua niinkään, että muuttovirta tyrehtyy, vaan me haluaisimme luoda hyvää siten, että annamme lähtö- ja kauttakulkumaissa mahdollisuuksia ihmisille. Kun katsotaan Pariisin huippukokosta ja sitä, mitä sanottavaa johtajilla oli tähän muuttovirta-asiaan, niin ne olivat, nämä maat kärsivät pakolaisten tai maahanmuuttajien suunnattomista virroista. Olen huolissani myös siitä, että tässä halutaan luoda vaihtoehtoisia päällekkäisiä välineitä hätärahaston oheen. Sitten vielä tästä rahoituksesta. Hätärahaston rahoitus on perisin eurooppalaisista välineistä. Jäsenvaltiot eivät todellakaan ole kantaneet korttaan kekoon tässä 0,2 miljardia euroa, mikäli ymmärsin oikein. On hankkeita, joissa on maa, ryppäitä mukana pikemminkin kuin koko EU. EU-rahoitus tulee vähenemään monenvälisten tai kahdenvälisten hankkeiden tieltä. Ja kuten täällä monet ovat jo sanoneet, tämän tyyppisen välineen käyttö ei anna parlamentille kunnollista mahdollista suorittaa tätä valvontatehtäväänsä, sillä mikäli nämä hankkeet ovat kahdenvälisiä tai monenvälisiä, niin silloin parlamentti ei pääse näitä valvomaan, koska kyseessä ei EU-hanke. E on katsottava, miten nämä eri toimenpiteet kehittyvät kautta Euroopan unionin. Tässä on nyt kehittämässä tällaisia klustereita, maaklustereita, ja tämä vähentää EUn tekemää työtä. Kiitos puheenjohtaja. Olen kyse myös hallintoneuvoston toiminnasta. Haluaisin tietää missä määrin kumppanusperiaate ohjaa hallintoneuvoston toimintaa. Hallintoneuvostossa on komissio, jäsenvaltiot ja ne maat, jotka ovat tarkkailijana, avunsaajana. Kysymykseni on, otetaan konkreettinen esimerkki. Ajatellaan tointa, ja, ja josta hallintoneuvostossa on tehty päätös, joka koskee mallia. Voimme ajatella, että Ranska voisi jäädä vähemmistöön. Kysymys on maa, joka on pelastanut mallin taistella terrorismia vastaan ja pysähtänyt vamma, äh, 50 kilometriä Bamakosta kapinalliset. Miten tämä voisi tapahtua? Ja ajattaisiko äh, tämä äh, kitkaa väärinkäsityksiä? Ja mikä on vastaanottajan maiden todellinen rooli? Sanotaan, että he ovat tarkkailijoita, kun kysymys on kumppanuudesta. Vastaanottajalla sanansa sanottavana. Onko maa tarkkailijana niissä kysymyksissä, ja jotka hallintoneuvosto antaa käsiteltäväksi, vai mikä on niiden rooli käytännössä? Minkälaista painoa vastaanottaja mailla on? Viimeinen kysymys. Kun kyseessä on rahasta, joka on osa yleistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa, miten pidetään huolta että jos on projekteja, jotka voivat olla kannattavia, mutta jotka eivät tulla riittä, johda äh, köyhyyden poistumiseen. Ja sitä verrataan johonkin muihin projekteihin, jotka keskittyvät köyhyyden poistamiseen välittömästi, mutta ovat usein kannattavia, jotka ovat usein erittäin työläitä. Köyhyyden vastainen taistelu on erittäin raskasta työtä. Jossakin maassa voimme kasvattaa BKT ilman tässä pientäkään vaikutusta köyhyyden poistamiselle. Miten te tässä tasapainoilette? Paljon enemmän kysymyksiä. Ja useampi hallintoneuvostosta, vaikka varmaan vasta tiivisti. Tässä on kysymyksiä, jotka muistuttivat aikaisempia. Parlamentin valvontaoikeuksista kysyttiin samoja kysymyksiä. ja ajatellaan näitä perjantai-kokouksia ja muita, olemme jo aloittaneet vuoropuhelun komission kanssa. Haluaisimme sellaisia kokouspäiviä, jolloin tapaamme. Me ollaan perinteiltä päiviä maanantai-aamulla Strasbourgin päiviä. Tämä vuoropuhelu on alkanut. Uskon, että se ottaa huomioon. Niihin nyt puututaan. Ne ovat hyvin käytännöllisiä kysymyksiä. Voilà. Paljon kiitoksia. Puheenjohtaja. Jotkut kysymykset ovat äärimmäisen laajoja. Pyrin vähän tiivistämään, jotta pysyisimme aikarajoissa parlamentin rooli. Alussa mainitsen, että komissio on erittäin huolellinen. Haluamme, että parlamentti saa tiedot. Haluamme tarkastella asioita. Tässä saa tietoa ohjelmien edistämisestä, että voi saada täyden pääsyn tietoon – että saa rahaston vuosiraportin, että se näkee vuosittaiset vahvistetut tarkastetut tilit. Rahastossa me pyrimme kunnioittamaan ei ainoastaan kaikkea, mitä normaalisti normaalista kehityspolitiikassa se on olennaista rahastolle, mutta me pyrimme aidosti tarjoamaan tälle merkittävän pääsyn informaation valmisteluvaiheessa ja toteuttamisvaiheessa. Valitettavasti ei ole paikalla, mutta me esittelemme nämä eri välineet, joilla pyrimme takaamaan informaation seurattavuuden transparenssin. Sitten ollut kysymys yrittäjyydestä pilottiprojekti, että äh, luottelussa mainitsin ensimmäiset Senegalin projektit. Ja kun tarkastellaan rahastojen moni matkaansa sen 27 prosenttia varoista on käy, kohdistettu aloitteille, joilla pyritään parantamaan taloudellisia mahdollisuuksia luomaan työpaikkoja näissä, näiden projektien joukossa. Tämä on yksi asiakokonaisuus. Tässä tuetaan PK-yritysten luomista. Tähän on eri toimia. Koulutus, ammattikoulutus, rahoitustuki, identifioimme bisnessuunnitelmia ja toimme pk-yrityksiä haatamaan niiden investointiprojektien luomista panos on rajoitettu, koska rahasto luonteeltaan ei panosta puhtaasti tähän. Nämä ovat kohdistettuja toimia, keskittyvät yrittäjyyteen, parantavat bisnesympäristöä, vahvistamme naisten asemaa yritysmaailmassa. Se on osa kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Ja, ja kaikki kansalliset ohjelmat noudattavat näitä. On tärkeää ymmärtää, sanomme valle tässä. ja vielä kerran tämme. Meidän rahastomme ei pyri tekemään kaikkea. Se on alle kolme miljardin rahasto. Jos vertaa sitä johonkin, täytyy vertaa sitä niin seitsemän miljardin Sahel-ikkunassa. Se, se on seitsemän miljardia, jotka menevät yksityiselle sektorille, työpaikan luomiselle, investointeihin. Pitää mainita. Me on peritäkemään kaikkea. Tämä koskee myös koulutusta. Koulutus on yksi prioriteetti. Ja se on selkeästi mukana kansallisissa indikatiivisissa ohjelmissa, myös alueellisissa ohjelmissa. jos rahastamme tekee jotain koulutusprojekteja, Ugandassa samalla ja Eritreassa me toimme koulutusprojekteja, joissa autamme lapsia, jotka ovat siirtyneet paikalta, jotka ovat joutuneet jättämään koulun kes- kesken. Pyrimme uudelleen integroimaan heidät kouluun ja auttamaan heitä koulutiellä, mutta ne ovat rajoitettuja toimia, emme keskitty koulutusjärjestelmään kokonaisuudessaan, emmekä pyri kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen koulutuksen alueella. Pyrimme helpottamaan niiden ihmisten asemaa, jotka ovat siirtyneet paikoiltaan, pyrimme ottamaan paluuta, pyrimme ottamaan hylättyjä lapsia kohdeväestössä, joka on hyvin määritelty. Rahaston täytyy puuttua tavoitteisiin, jotka ovat rajoittuneemmat kuin, kuin kestävän kehityksen tavoitteet. Jälleen kerran projekteja valinnassa – me pidämme huolta, että tämä yhteisö on olemassa ja siksi rahasto hallinnoi kolme tiimiä. Samat tiimit, jotka vetävät kansallisia alueellisia ohjelmia. Ja täällä taama olette täydentävyyden ja tarkastamme, mitkä rahastot olisivat minkin kunkin tavoitteen kannalta parhaat. Meillä on kestävän kehityksen tavoitteita ja rahoitettuimpia projekteja, jotka sopivat sitten rahastollemme. Miten valitsemme projekteja? Me identifioimme tarpeita. Jokainen projekti perustuu analyysiin, ongelma-analyysiin, mihin ongelmiin halutaan puuttua toimilla. Identifioimme tarpeita Meillä voi olla muita raportteja ja tutkimuksia pohjana. Että tutkimusvälineemme tukee projekteihin tien mukana tulee analyysi. Analyysit ovat mukana projektissa. Näytin teille, miten valvontajärjestelmän kautta me osana komission työtä takaamme, että projektin tavoitteet saavutetaan. Tämä on avun hallintaprosessia. Sitten mitä Pariisin keskusteluihin tulee. Ei pidä unohtaa, että Pariisin keskustelut keskittyivät siirtäiseen siihen draamaan, joka on käynnissä tällä hetkellä. Että pääsemme tällä hetkellä Libian reuna-alueelle. Ja siihen kuuluu leirejä, sen toja suljettuja keskuksia. En halua kertoa tästä paljon enempää. Tai näette missä tahansa kansainvälisten järjestöjen raporteissa. Voit lukea YK-raporteista, minkälainen tilanne siellä on. Libyassa on siis merkittävästi ihmisiä, jotka on hylätty. He ovat nälissään, hädissään. Meillä on velvollisuus auttaa heitä. Kysymys ei ole ainoastaan maahanmuuton keskeyttävästä erityisesti. Meillä on humanitaarinen ongelma. Pyrimme auttamaan kaikkia näitä lukuisia ihmisiä, jotka ovat maahanmuuton tilanteessa. Toimemme keskittyvät siihen. Parisen keskustelut keskittyvät erityisen ongelmaan. Miten me voimme toimia auttaaksemme turvapaikan hakemuksen käsittelyssä, miten me voimme koota yhteen ihmisiä, jotka ovat vaikeuksissa Libiassa tai maahanmuuttoreitteen varrella. Totta kai tässä on myös turvallisuusulottuvuus. Mutta ei pidä peitellä todellisuutta. Olemme nähneet Euroopassa, mitä Espanjassa on tapahtunut. Kysymys on terrorismista. Ja teille meitä on terroristeja, jotka asettautuvat Saheliin hylätyllä aloilla, jossa ei ole mitään hallintaa. Yksi rahaston tavoitteista on on vakauttaa joitakin alueita, jotka ovat täysin hylättyjä Sahelissa. Ja kysymys on Sahelin osasta, joka on tässä Sahara aluepuolisen ja Pohjois-Afrikan välissä. Se on, se on hylättyä aluetta kaiken maailman ekstremistit ja taset ovat sinne. Ovat asiastautuneita ja on tärkeää toimia näillä alueilla, jotta voisimme vahvistaa valtioiden, kumppanivaltioiden toimia – jotta ne kykenevät vastaamaan omiin turvallisuushaasteisiin. Esimerkiksi maiden turvallisuusrakenteista. Tässä on turvallisuuselementti, joka on yhteinen tavoite kumppanimaiden ja Euroopan unionin välillä. Kolmas tekijä hallintoneuvostoista ja kumppanuuksista, tämä mainittiin se Meidän täytyy toimia juridiselta pohjalta. Meillä on rahoitusasetus, joka vaatii hallintoneuvostossa ainoastaan maat, jotka maksavat, ovat jäseniä hallintoneuvostossa. Juuri siksi, että meillä on kumppanuus. Mä olen ottanut mukaan hallintoneuvostoon kaikki kumppanimaat. Heidän tittelinsä on tarkkailija. Rahoitussäädös vaatii sitä. Mutta neuvostossa nähdä, että työskentelemme kumppanimaiden kanssa täysin seurattavasti. Ei voi saada puheenvuoroa. Usein kumppanimailla on aktiivinen rooli. Ei ole niin, että heillä ei olisi mahdollisuutta puhua aktiivisesti hallintoneuvostossa, koska he ovat tarkkailijoita. Kumppaneilla on tarkkailijan rooli meillä aktiivinen kumppanuus. Nämä ole koskaan äänestäneet hallintoneuvostossa sen enempää operatiivisella puolella. Me haluamme pitää huolta, että meillä on vuoropuhelua ja että kaikki kumppanimaat ottavat aktiivisesti ja rakentavasti osaa. Mikään kumppani tai jäsenvaltio oli joutunut hankaluksi. Meillä on avointa vuoropuhelua hallintoneuvostossa. Ja uskon, että parlamentti tulee olemaan siellä paikalla ja näkee tätä dynamiikkaa. Pidämme huolta tiedon tarjo- tarjoamisesta, jotta pidämme huolta, että parlamentti voi olla läsnä pidämme myös ajankohdista pitämään huolta osallistumisen takaamiseksi. So can... On tärkeää, että saamme kunnolliset asiakirjat, jotta me voimme jo ennakkoon tarkastella, mitä tehdään. Charles, haluatko sinne vielä palata? Tässä aika todellakin rientää, mutta kaikki ovat varmasti yhtä mieltä, että tämä on tärkeä aihe. Tämä New Yorkin raportointi jätetään myöhempään kokoukseen. Tässä on käytetty niin paljon aikaa EK-pääosaston kollegat täällä odottavat jo puheenvuoron. Bogdan, Heidi ja minä olimme New Yorkissa. Minä olin tässä esitelmäimässä, niin minä tästä enimmäkseen kärsin. Joten minä tästä kerron sitten myöhemmin. Tämä oli esityslistan kohta seitsemän, joka lykätään myöhempään ajankohtaan. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos tästä. Minulla oli hallintoneuvostoa koskeva kysymys. Se oli viimeinen kysymys, jonka minä esitin. Hallintoneuvoston ajatus on se, että yhteisymmärryksessä tehdään suurin osa kysymyksistä. Minä haluaisin tietää, miten päätetään, kuka tekee aloitteen, mikäli halutaan päättää jostain, pitääkö tässä olla määräenemmistö, ne jäsenvaltiot, jotka ovat mukana hallintoneuvostossa, niin äänestävätkö he oman panostuksensa suhteessa sitten, mikä on heidän panostuksensa ja miten tämä toimii? Kiitos. Lyhyt vastaus. Tällä on oma järjestys ja tämä kaikki on määritelty meidän työjärjestyksessä. Tässä halutaan toimia yhteisymmärryksen pohjalta, mutta mikäli yhteisymmärrystä ole, niin sitten on puheenjohtaja ja on selkeä työjärjestys tässä hallintoneuvostossa, jossa määritellään äänestysoikeudet ja päätökset. Minä nyt en puhu näistä päätöksentekoprosesseista. Tämä on selkeästi määritelty, kun tämä on perusteltu tämä rahasto tässä äänimäärien äänimääriä pidemmälle pyritään menemään siten, että tässä saavutettaisiin yhteisymmärrys. Mutta mikäli yhteisymmärrys ei löydy, niin kyllä nämä äänioikeudet on tässä työjärjestyksessä määritelty ja päätös, päätökset saadaan tehtyä. Schaffhausen haluaa puheenvuoron. Ihan lyhyesti. Hallinto, yritys, se takaa johdonmukaisen koherenssin parten kesken ja se auttaa investointikomitea. Tässä ei pidä olla kolmas osapuolia, ainoastaan täytyy olla aloitteellisia projekteja, koska monet projektit pistetään kokonaisuudessaan kasaan. Ja ihan tästä syystä sivullamme ja kertomuksesta löydätte rahaston toiminnan kuvauksen. Meillä on hallintoneuvosto sääntöinen, meillä on komitea, tämän toiminnan komitea, mutta se hallintokomitea, joka saa projektiehdotukset, saa vastuussa kustakin ikkunasta ja jokaista hallintoneuvostosta. Sillä on aloiteoikeus. Sillä on oikeasti tietää, mitä projekteja on tehty, ehdotettu rahoitusta varten. Ja sen vastuulla on seurata ja valvoa ja pitää huolta jokaisen projektin menestyksestä. Se on hallintokomitean tehtävä. Se ei vastaa täytäntöönpanosta kentällä. Siihen on eri toimijoita, jäsenvaltioita tai kansalaisjärjestöjä. Mutta se on aito hallintojärjestelmä, jolla on vastuu ja aloitteiden velvollisuus kussakin vaiheessa. Uskonpa, että tässä on käyty hyvin perinpohjainen keskustelu tästä aiheesta. Paljon ra- asioita rahoitetaan nousulurannikossa, Kuka rahoittaa mitäkin, missä vaiheessa ja miten tiedetään, että tämä suunnittelu toteutuu ruohonjuuritasolla. Kenties me voisimme ottaa muutaman esimerkki maan. Katsoa, mitä kansallisten ohjelmien kautta rahoitetaan, mitä rahastot tekevät ja mitkä synergiat ovat siten, että saavutetaanko tässä jotain – tässä voitaisiin keskustella aiheesta kollegien kanssa, ottaa vaikkapa norsuurannikko esimerkiksi, ja käsitellä näitä laajempia aihepiirejä. On vaikea nähdä tätä erillisenä asiana. Tässä on ainoastaan pieni rahamäärä verrattuna EKRään tai esimerkiksi kehitysyhteistyövälineeseen. Kaiken kaikkiaan tämä on kenties hieman vaikea ymmärtää tässä nämä eri kirstut ja sitten eri hallintotavat. Joten kollegat, meillä oli pitkä keskustelu, Me varmastikin voimme kiittää Monteesia. Oletimme hänen täällä olevan 45 minuuttia. Hän on ollut täällä kaksi tuntia. Ja me tulemme seuraamaan tätä tiiviisti. Odotamme innolla päivämääriä hallintoneuvoston kokouksille, jotta budjettivaliokunta ja meidän valiokuntamme pääsevät paremmin osallistuvan. Kiitos Monteesi, kiitos oikein paljon. Kollegat, siirrymme esityslistan kohtaan kuusi. Lykkäämme esityslistan kohdan seitsemän myöhempään kokoukseen. Näin saamme esityslistan kohdat 6 ja 8 käsiteltyä ennen lounastaukoa. Kohta kuusi. Humanitaarinen tilanne Sierra Leoneessa ja Etelä-Aasian alueella. Ekon kollega on täällä. Anteeksi, että joudutte odottamaan niin paljon. Rahastot, maahanmuuttoasiat ovat erittäin tärkeitä meille. Olkaa hyvät, istukaa alas. Kollegat, kun palaavat usein kesälomilta, niin huomavat, että elokuussa elokuussa lomien päätteeksi on kohdattu humanitaarisia kriisejä ympäri maailman. Saman aikaan kun mennään nautimme lomasta, niin tilanne on äärimmäisen valitettava toisaalla. Maavyöry Sierra Leonessa, Freetownissa. Sierra Leone kärsii muutamia vuosia sitten Ebolasta. Siellä on merkittäviä humanitaarisia ongelmia. Ja Lisäksi siellä on tulvinut Nepal, Kolis, Intia, Bangladesh kärsivät erittäin paljon tulvista. Miljoonat ihmiset kärsivät tulvista. Niistä raportoidaan niinkään paljon kuin Yhdysvaltain tulvista. Olisi hyvä kuulla, miten komissio on pystynyt reagoimaan Goldschmidt on täällä. Hän on YK on humanitaarisen avun koordinointitoimistosta. YK Otsasta ja lisäksi meillä on Ekon edustaja täällä pahoittelut tästä lykkääntymisestä, mutta rahasto koskee myös teidän työskentelyä. En tiedä kumpi puhuu ensin Goldsmith, kenties voitte kertoa omasta työstänne ja puhua näistä humanitaarisista asioista. Kiitos. Toimiiko tämä mikrofoni? Arvoisa TV-valiokunnan puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta kertoa teille tästä vakavasta tilanteesta, erityisesti Bangladesissa, Intiassa, Nepalissa, mutta ei pelkästään siellä. Sen lisäksi meillä on tulvia ja muuta vyöryjä Sierra Leonessa. Aloitan Etelä-Asiasta. Monsuunisateet Aasiassa ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyörymiä, erityisesti Bangladesissa, Intiassa ja Nepalissa, ja ne vaikuttavat ainakin 41 miljoonaan ihmiseen näissä maissa. Muut Aasian maat ovat myös ähm, kokeneet tämän, esimerkiksi Myanmar äh, ja Kiina. Äh, kuolemia on yli tuhat, yli miljoona ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan ja äh, koulut ja sairaaloja on tuhoutunut. Monet alueet ovat sellaisia, että niihin ei voi päästä johtuen infrastruktuurin tuhoutumisesta. Ja vaikka tuhot ovat suuret, niin monsuuni ajan vaikutus on vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin. Me olemme erittäin huolestuneita terveystilanteesta ja veden välityksellä kulkevista tartuntataudeista. Bangladesh, Intia, Nepal ovat maissa, joissa on, maita, joissa on hyvin toimivat hätä- ja pelastuspalvelut ja humanitaariset järjestöt, äh, punainen risti, äh, yksityinen sektori ja joissain tapauksissa sotavoimat ovat äh, toimineet. Eko on mm, tukenut henkilökuntaa näissä maissa. Intiassa 32,1 miljoonaa ihmistä on kärsinyt tulvista Sambiharissa, Länsi-Bangladesissa ja Bengalissa. Yli 600 ihmistä on kuollut. Ihmisiä on evakuoitu turvallisempiin paikkoihin venein ja helikopterein armeijan toimesta ja yli 200 leiriä on perustettu. Intian hallitus aikoo antaa noin 212, 312 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tulvatuhojen korjaamiseen. Mm, pyyntöä kansainväliseltä avusta ei ole esitetty, mutta se on hyväksynyt tarjoan uksen, että lähetetään teknistä apua näille tulva-alueille. Bangladesissa sateet vaikuttavat 32 maan alueeseen ja tämä vaikuttaa yli 8 miljoonaan ihmiseen. No, 700 000 rakennusta on vahingoittunut tai tuhoutunut ja äh, noin 200 000 ihmistä ovat äh, hätämajoituksissa. Äh, ollaan huolestuneita siitä, että tartuntataudit leviävät ja tarvitaan puhdasta vettä vettä mm, ja ruoka-apua. Sateiden määrän uskotaan jatkuvan, joten tulvat saattavat jatkaa. Näille alueille on annettu kuivamateriaalia, riisiä. Hallitus ei ole pyytänyt kansainvälistä tukea, mutta se toivottaa tuen tervetulleeksi elokuun puolessa välissä tehty tutkimus kymmenellä alueella on tehty ja nämä tiedot jaetaan kansainväliselle yhteisölle. Tämä tulva on vaikuttanut 1,7 miljoonaan ihmiseen. 65 000 taloa on tuhoutunut, 460 000 ihmistä joutunut lähtemään kodeistaan. Nepa, tämä siis Nepalissa. Nepalin hallitus on ryhtynyt antamaan rahoitustukea tulvan uhreille ja on toivottanut tervetulleeksi rahoitusavun mukaan lukien Intiasta. Intia on luvannut 3,9 miljoonaa tulvatukea Nepaliin. Humanitaarinen maaryhmä aloitti suunnitelman, jolla yritetään saada 41 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, jotta voidaan saada aikaan hätäapua, joka liittyy terveydenhuoltoon, elintarvikkeisiin, majoitukseen ja muuhun seuraavan kuuden kuukauden ajan. Humanitaarinen maaryhmä haluaa myös saada aikaan mm, nopeita toimia. Sitten palaan Sierra Leoneen, jossa 14 elokuuta oli suuria mutavyöryjä Freetownin ulkopuolella. Satoja ihmisiä on kuollut, sadat ovat kadoksissa ja 3000 ihmistä on kodittomana. Tämä äh, mutavyöry oli erityisen paha, koska äh, rakennukset olivat heikkoja ja koska maaperässä oli erosiota johtuen hakkuista. Mm, tällaisia mutavyöryjä saattaa syntyä lisää, koska sadekausi jatkuu lokakuulle asti. Monien YK virastojen kanssa olemme antaneet hätäapua äh, myös kansalaisjärjestöjen, punaisen ristin ja lääkärit ilman rajojen järjestön ja yksityisen sektorin avulla. Nyt yritetään löytää kuolleet ja kadonneet ja auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Sierra Leonen hallitus on pyytänyt kansainvälistä apua Ja puhuja pyytää anteeksi tulkata, koska hän puhuu hyvin nopeasti. Niin Sierra Leonen hallitus on ö, pyytänyt kansainvälistä apua. Myös UNDAC, YK UNDAC-tiimi on lähetetty paikalle auttamaan sekä hallitusta että koordinaattoria avun koordinoimisessa. 5900 ihmistä, jotka ovat viidessä kunnassa. Mm, heidän tarpeensa on tunnistettu. Tämässä on kyse myös kuolleiden tunnistamisesta ja hautaamisesta, äh, elintarvikeavusta, psykologisesta avusta ja muusta avusta äh, väestölle. Äh, YK ruokaohjelma on antanut 2000 kotitaloudelle elintarvikeapua. Lisäksi UNICEF on äh, kouluttanut ihmisiä antamaan psykososiaalista apua. WHO on kehittänyt valvonta- ja tiedonkeruvälineen, jonka avulla voidaan kerätä tietoa elintarviketilanteesta kaikilta tulva-alueilta. Terveys on tässä myös huolenaiheena. WHO, UNICEF ja muut kumppanit antavat tukea terveysministeriölle ja mm, arvioidaan myös terveystilannetta tulva-alueilla, vaikka koleratapauksia ei ole ollut. UNICEF kehittää koleravalmiutta ja kehitetään tällaista kolmen kuukauden koleravalmiusohjelmaa. Lisäksi annetaan teknistä apua tartuntatautien ehkäisyssä, psykologista apua tarjoaa ja kansallinen turvallisuusvirasto sanoo, että 678 ihmistä on saanut psykososiaalista apua. Kansainvälinen punainen risti eh, vetosi siihen, että saataisiin 4,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria, jotta voitaisiin ehm, antaa tukea yli 4000 ihmiselle 10 kuukauden ajan. Nyt ollaan siirtymästä eh, hätäavusta pitkän aikavälin apuun eh, tässä halutaan saada aikaan pysyviä koteja siirtymään joutuneille ihmisille ja terveydenhuoltojärjestelmiä. Nämä ihmiset ovat nyt neljässä väliaikaismajoituksessa ja kahta muuta ollaan vielä suunnitelmassa. Nämä uudet majoitustilat ovat sellaisia, että ihmiset voivat vapaaehtoisesti sinne siirtyä sillä tavoin voidaan sitten myös vapauttaa ne koulut, joita käytetään tällä hetkellä väliaikaismajoituksena. Etsitään vaihtoehtoisia ratko- rahoituksia, ähm, maksusiirtoja äh, näille tulvauhreille ja äh, edullisia majoituspaikkoja. Kansalliset ja kansainväliset järjestöt ovat antaneet tukea äh, Äh, Sierra Leonelle lahjoittajia ovat yhdistynyt kuningaskunta, äh, Irlanti, äh, komissio, joka on tarjonnut 300 000 euroa, Saksa, 107 000 Yhdysvaltain dollaria, Espanja toi käteistä 7 Yhdysvaltain dollaria ja sitten tekninen tiimi, joka auttaa uhrien tunnistamisessa. 8,3 miljoonaa dollaria on kerätty eri järjestöjen äh, avulla. Ja lisäksi on tarjottu asiantuntija-apua eri aloilla. Hyvä valiokunta. Kiitän jälleen kerran siitä, että kutsuitte meidät paikalle ja että olette kiinnostuneita sellaista humanitaarisista kriiseistä, jotka eivät ole tiedotusvälineiden mielenkiinnon kohteena, mutta ovat vaikuttaneet kuitenkin tuhansien ihmisten elämään. Kiitoksia. Martin Langer, please, thanks. Martin Langer. Thank, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kollegat, arvon jäsenet. Minulle on äh, ilo olla täällä ja täydentää sitä, mitä Veera juuri sanoi Etelä-Aasiasta ja Sierra Leoneasta. Äh, hyvä puheenjohtaja, teidän kommenttinne äh, tulvista Yhdysvalloissa oli hyvin ähm, tärkeä. Toistan tämän, kuten kollegani sanoi, näemme hyvin paljon tiedotusvälineistä kuvia joka päivä Yhdysvalloista. Ja nyt meillä on tässä tulva, joka vaikuttaa noin 40 miljoonaan ihmiseen. Se ei ole mikään tsunami, ei ole maanjäristys, eikä mikään valtava katastrofi sellainen, jota olemme aikaisemmin nähneet, mutta se on kyllä todella merkittävä luonnonkatastrofi. Ja Hyvin vähän olemme nähneet esimerkiksi televisiokuvia, joilla on eh, tietysti erityinen vaikutus. Ja kyllä, eh, se on totta, että tämä alue, josta me puhumme, on vähän eh, vaikeammin saavutettavista, mutta se on saavutettavissa. Ja ehkä tämä kertoo myös vähän siitä, millainen mutta mielenkiintoa ihmisillä on tällaiset katastrofit, jotka tapahtuvat kaukana, alueilla, jotka eivät ole välttämättä EUn kiinnostuksen keskipisteessä samalla tavoin kuin muut alueet, niin niistä tiedotusvälineet eivät kerro niin paljon kuin olisi odottanut. En aio tässä nyt toistaa kaikkia niitä lukuja, joita kuulitte Okalta, koska me olemme täysin samaa mieltä me itsekin olemme olleet alueella ja ihan silmämääräisesti arvioineet tilannetta paikan päällä ja nähneet sen, mitä monet virastot ovat kertoneet, mutta olemme siis täysin samaa mieltä näistä luvuista ja tiedoista, joita meille on nyt esitelty, mukaan lukien hädänalaisten määrä. Mikä sitten on pääosastomme vastaus ollut tähän. Meillä on tämä äh, hätäavun koordinointikeskus ja lisäksi meillä on paikan päällä äh, yhteystoimijat Bangladesissa, samoin kuin Intiassa. Meillä on myös pieni äh, piste Nepalissa, joten he pystyvät kaikki valvomaan tilannetta ensimmäisestä päivästä lähtien. Meillä oli myös hätäapua punaisen taristiltä. Se vai tähän Intian tai varten Assamin tulviin 160 196 000 jotka annettiin kaksi päivää tulvan jälkeen. Samoin on tehty, on annettu 200 000 Nepalille. Sillä välin olemme lähettäneet Ekon henkilökuntaa paikan päällä. Meillä oli kaksi matkaa Bangladeshin. Ne on jo saatettu viime viikolla päätöksen. Intian ja Nepalin matkat ovat vielä käynnissä. Kollegoita odotetaan takaisin tänään ja huomenna. Ja he kertovat meille sitten äh, tilanteesta ja raportoivat meille tilanteesta. Meillä äh, oli myös Nepalin hallitukselta pyyntö äh, kansainvälisestä avusta sekä tavaraapua että taloudellista apua ja tämä mm, tieto on välitetty mm, jäsenvaltioille mitään vastausta jäsenvaltiot ei saatu tavaraavulle. Tämä on ymmärrettävää, koska mm, tämä kohde on hyvin kaukana. Me olemme saaneet kolme kriisiraporttia ja Neljäs kriisiraportti julkaistaan tämän viikon lopulla, kun olemme saaneet tietoja näiltä arviointimatkoiltamme, jotka ovat nyt päättymässä. Joten sitten kun meillä on nämä tulokset, me harkitsemme jatkotukea näille maille ja keskiössä on tietenkin Bangladesh. Oli siellä kaksi tulvaa. Yksi vaikutti Ganji-jokeen kaikki tuo vesi, joka tuli Nepalista eh, tähän jokeen eh, ja sitten muut tulvat eh, tulevat Assamista, Pohjois-Intiasta ja Bangladesin keskellä kummatkin joet ja kaikki tämä tulvavesi tulee yhteen ja tämä on johtanut siihen, että itse asiassa kolmasosa Bangladeshin maaperästä oli veden vallassa. Tämä oli valtaisa alue, ei niin korkea tulvat kuin Yhdysvalloissa metrin, puolentoista metrin veden korkeus, mutta tämä alue oli aivan uskomaton, aivan valtaisa alue joutui tulvaveden varaan. Ja tähän tuli lisäksi se, että, jo, että voimakkaita monsuunisateita oli jo aikaisemmin ja lisäksi monsuuni kausi ei ole vielä päättynyt, eli lisäsateita on odotettavissa ja meidän on hyvin tarkkaan seurattava sitä, miten tilanne siellä kehittyy. Haluaisin myös korostaa sitä, että bangladesilaiset, jotka ovat eniten kärsineet, kyse on noin kolmesta miljoonasta ihmisestä, jotka tarvitsevat humanitaarista apua. Kahdeksan miljoonan ihmisenhän tämä vaikuttaa. Ihmiset ovat kyllä hyvin sitkeitä siellä. He ovat hyvin köyhiä Eh, mutta he ovat hyvin sitkeitä. He ovat tavallaan myös jo tottuneet tulviin ja minun täytyy tässä todella myös kiittää Ekoa. Tämä johtuu myös eh, siitä, että meillä on 20 vuotta eh, riskin vähennysohjelmia, jossa on vähennetty valmistauduttu tulviin. Yhteisöt ovat myös olleet varsin hyvin valmistautuneita. Asiakirjat esimerkiksi ähm, passit ja omistusasiakirjat ja niitä pidetään muovipusseissa valmiina lähtöön. Samoin tietty määrä elintarvikkeita on aina valmiina. Myös kouluihin on tehty tällaisia tulvapatoja niin, että tulvavesi ei osu kouluun saman tien ja tärkeimmät asiakirjat pannaan ylimmälle hyllylle Hyvin yksinkertaisia toimenpiteitä, joilla on todella suuri vaikutus, kun tällaisia tulvia tulee. Kyllä, monet rakennukset ovat tuhoutuneet, joten hätämajoitusta tarvitaan aina tulvan jälkeen. Kyllä, vesi ja terveydenhuolto ovat aina tärkeitä, puhtaan veden saaminen on vaikeaa, kun tulvavesi osuu kaivoihin. Kun tulvavesi nousee liian korkealle, niin se valuu kaivoihin ja sitten se likaa kaivoveden, eli tarvitaan puhdasta vettä että jotta voitaisiin ehkäistä tartuntatautien leviäminen. Suurin huolenaiheemme on se, että useilla alueilla kolmas sato peräkkäin on tuhoutunut tulvien takia. Seuraava satokausi on loka marraskuussa, joten uudelleen istuttamiselle jää hyvin vähän aikaa ja jos sateet jatkuvat niin kuin ennustettu on, niin tilanne tulee olemaan se, että myös seuraava sato menetetään. Ja toivomme, että tähän tilanteeseen emme päädy, mutta jos näin tapahtuu, niin silloin äh, Bangladeshiin syntyy elintarvikepula ja tämä on suurin huolen mm, aiheemme mm, näiden mm, hätä tilanneratkaisujen lisäksi, eli hätämajoitus ja puhdas vesi ja niin poispäin. Olen tietenkin valmis vastaamaan kysymyksiin, mutta haluaisin myös lyhyesti puhua Sierra Leoneesta, joka tietenkin on täysin toista luokkaa oleva katastrofi. Veera mainitsi tämän noin 6000 ihmistä kärsii tästä mutavyörystä ja Meillä ei ole asiantuntijaa Sierra Leoneessa, mutta olemme lähettäneet humanitaarisen asiantuntijan Länsi-Afrikan alueelta eh, tuonne hätäalueella, jotta hän voi arvioida tilannetta itse paikan päällä. Meillä oli myös satelliittikuvia, joita saimme Kopernikus eh, kartoitusjärjestelmältä joka kartoittaa hieman tuota aluetta, joka on vahingoittunut ja vertaa sitä aikaisempaan tilanteeseen. Eko on tarjonnut 300 000 euroa myös punaiselle ristille. Ja meidän matkamme lopputulema oli se, että tarpeet on melko lailla katettu meidän apumme ja muiden maiden avun kautta, joten tämä Mä väestönsuojelumekanismia ei ole käynnistetty, mm, joten tässä lyhyt esitykseni ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin puheenjohtaja. Kiitos paljon katsauksesta. Ja nämä eivät ole, ole kovinkaan julkisia tietoja. Sierra Leonesta on kyllä uutisoitu, mutta nämä asian tulvat ovat jääneet uutispimentoon Guerrero ja Hautala. Kiitoksia tiedoista. Kerrotte meille, miten reagoitte näihin luonnonkatastrofeihin. Kiitos myös työstä jota teette auttaaksenne niitä, joiden hartelle nämä luonnon katastrofit suurimmalta osin lankeavat. Monsunikausi on käynnissä, joten tilanne jatkuu tällaisena todennäköisesti vielä pari viikkoa. Me olemme puhuneet luonnonkatastrofeista. Joskus Devessä puhumme myös konflikteista ja nälänhädästä eri osissa maailmaa. Kom- puhumme siis konfliktien aiheuttamista nälänhädästä. Nyt luontoäiti on aiheuttanut ongelmia. Me käytämme inhimillisiä resursseja toimeksemme luonnonvaikutuksia vastaan. ajatellen esimerkiksi että se valtavia rankkasateita, mitä voidaan tehdä? Tämä tietysti aiheuttaa ihmisen menetyksiä. Mutta siellä kolme tapauksessa ovat suhteellisen vähäisiä verrattuna kakkosasia tai Sierra Leon. Niin tämä pistää meidät miettimään. Sekin, totta kai me näemme nyt ilmastonmuutoksen vaikutukset. Vaikutukset näkyvät katastrofeina yhä useammin. Joten meidän täytyy vyöttää kupeemme luonnonkatastrofien vastaisessa taistelussa, koska taistelemme niitä vastaan vielä paljon lähiaikoina. Me olemme nähneet valtavia tulvia ja se osoittaa miten kielteisiä vaikutuksia tällä on ihmisasumuksia. Joskus nämä ihmisasumukset ovat aika huteria. Ja ne eivät kestä jatkuvaa sadetta ja tulvia, joten meidän täytyy hillitä riskejä. EU on auttanut luomaan vuodesta 2015 lähtien foorumia. Ja painottaisin sitä, että EU on ollut ihan oikealla asialla. Ja edustaja puhui myöskin paikallisista ja kansallisista riskinhallintatoimista. Ja sitä taustaa ajatellen mielestäni EU tekee hyvää työtä, mutta pitäisi vielä saada vähän isompi vaihde päälle. Emme puhu mistä valtavista rahoitusvaroresursseista tai henkilöresursseista ja niiden lisäyksistä. Me voimme tehdä perustyötä katastrofien tuhojen estämiseksi tulevaisuudessa. vaan me lisätä viranomaisten ymmärrystä tuhoajan perustavia syitä ei voi poistaa, mutta tuhojen seurauksia voi vähentää. Kiitos. Se, mitä Enrico Guerrero sanoo, on täysin totta. Tulemme näkemään tämän tyyppisiä katastrofeja yhä enemmän. Valmiudet ja sitten riskinalentamispuitteiden täytäntöönpano on yhä akuutimpi asia. Me kaikki varmasti kuulemme mielellämme, mitä parlamentti voisi tehdä, jotta annetaan lisää pontta tälle työlle. Sanoisin, että resursseja ei ole tarpeeksi, joten työ, jota puhujat ovat vieneet eteenpäin, niin se on erityisen tärkeää. Meidän on kiinnitettävä budjettikeskusteluissa huomiota tähän asiaan. Minulla on säännöllisesti sama kysymys. Näissä humanitaarisissa asioissa, niin kuinka paljon te kiinnität miota vammaisten, naisten, lasten ja vanhusten asemaan, sanotaanko vaikka haavoittuvassa asemassa olevien tilanteeseen? Ähm. Minulla on muutama kommentti omalta osaltani. Täällä sanottiin, että eräs ongelmista Sierra Leonassa on se, että puita kaadetaan ja tämä aiheuttaa lisää ongelmia. Sitten kun eko lähtee pois, niin miten tilanne jatkuu? Puhuttiin paljon kehitysavun integroimisesta tietyihin asioihin. Sierra on investoitu terveysjärjestelmiin Ebola-kriisin aikana. Miljoonia virtasi Sierra Leoneen, että sairaalat ja klinikoita saadaan perustettua. Ja muistan, että joissain Länsi-Afrikan maissa rakennettiin suuriakin sairaaloita. Mitä tästä on jäänyt käteen? Ovatko nämä tehdyt investoinnit, joita Ebolaa varten tehtiin, jättäneet jälkeensä jotain sellaista, joka tarkoittaa, että mm, ihmisillä olisi hyvä pääsy terveydenhuoltoon siinä vaiheessa, kun tämän tyyppinen kriisi puhkeaa uudemman kerran. Muut kollegat eivät pidä puheenvuoroja, voitte vastata kysymyksiin. Kiitos. Ehkä käytän mahdollisuutta. Olette ihan oikeassa. Olemme varmasti samaa mieltä. siitä, että tällaisia katastrofeja luultavasti tulee tulevaisuudessa enemmän. Ja erityisesti valmistautuminen katastrofeihin ja riskinhallinta ovat alueita, joita täytyy vahvistaa. Totta on myöskin, että vastuu on myöskin kyseisten maiden hallituksilla. Ja myös kansainvälisessä neuvotteluprosesseissa tunnustetaan tämä. Ja me näemme, että kyseiset hallitukset ottavat enemmän vastuuta, kun luonnonkatastrofit iskevät. Jotkut hallitukset eivät vielä ole valmiita. Viime lokakuussa, kun Wesley Pyörimorsky iski, hallitus ei kyönnyt vastaamaan täysin haasteeseen. He astuvat johtoon, mutta jonkun verran resursseja puuttui Intian, Bangladesin ja Nepalin tapauksessa. Hallitukset ovat astuneet johtoon katastrofin vastaamiseksi. Kaskentelin pitkään Afrikassa. Olen nähnyt tilanteita, että hallituksella on ongelma, äh, meillä on ongelma kansainvälinen yhteisö saa ratkaista ne. On maita, joilla on tällainen asenne. Mutta tällä alueella erityisesti luonnonkatastrofien suhteen, erityisesti Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, julkisella hallinnolla on kapasiteettia näitä kymmenen vuotta tai enemmänkin varustautuneet kriiseihin etukäteen. Siellä on enemmän reaktiovoimaa Intiassa, armeija, e- e- ei ehkä auta ihan kaikkein ryhdikkäimmällä tavalla. Meidän pitäisi mielestäni käydä vuoropuhelua Intian kanssa tässä. Intia ei itse asiassa ole kovin innokas ottamaan vastaan humanitaarista apua. Kun olimme Intiassa edellisellä kerralla, meillä oli seurantamissio, meillä oli jotakin projekteja siellä. Ne eivät enää ole tämmöisessä Intiassa. Me olimme Intian tästä, mitä te teette? Miksi te Intia haluatte? Emme me halua apua. Intia antaa humanitaarista apua, mikä on totta. En nyt panosta liikaa anekdootteihin aikaa vähän, mutta perus lähtökohta aina, että, että hallinta ja kriisin vastaamiskykyä täytyy vahvistaa. Tietoisuus on tärkeää, että erityisesti Bangladesissa kun pyörämyrskyt iskevät 10-20 vuotta sitten, sadat ihmiset kuolevat 10 vuotta sitten, kun pyörämyrsky muora iski vähän aikaa sitten, kun paljon vähemmän ihmisiä kuoli, oli tekstiviestijärjestelmä ja muita keinoja. Esimerkiksi turvailulla ihmiset saivat tekstiviestejä ongelman laajuudesta. Eli meidän täytyy jatkaa toimintaa, ehkä vahvistaakin niitä työskennelläksemme hallitusten kanssa yhteistyössä tällä alueella kapasiteetin vahvistamisessa sekä valmistautumisessa että reaktiossa. Haluaisitko lisätä jotain verran? Kiitoksia Martin. Minä vain äh, haluaisin täysin tukea sitä, mitä täällä sanottiin lisäarvosta ja siitä, että täytyy ennaltaehkäisyä ja valmistautumista ähm, äh, työstä äh, YK kanssa ja muiden virastojen kanssa. Me sitä teemme ja me näemme hyvin rahoituksen lisäarvon ja se on asia, jonka me Okasa olemme nostaneet esiin, että että tämä rahoitus on pidettävä oikealla tasolla. Tämä ei ole kyse valtaisista summista, mutta ne vaikuttavat hyvin paljon. Ne ovat merkittäviä ja kollegani Ekossa voivat todistaa, kuinka tärkeä tämä PEKO-ohjelma on, joten pyytäisin en vain lisärahoitusta humanitaariselle avolle, vaan näille valmistautumistoimille ne vaikuttavat suuresti tilanteeseen. Sitten tässä tapauksessa kaikki hallitukset olivat Mm, johtoasemassa joissain tapauksissa naapurimaat auttoivat toisiaan. Intia antoi rahoitusapua naapurimailleen esimerkiksi. Ja on hyvä nähdä, että äh, kestävyyttä rakennetaan, että nämä maat ovat valmiita äh, toimimaan. On hyvä nähdä, että me voimme tukea äh, näitä hallituksia, emmekä astua niiden sijaan, niin kuin monissa muissa paikoissa maailmassa. Äh, kun on kyse tarpeesta, niin äh, on ja äh, haavoittuvista ryhmistä, niin niille on tietenkin omat kriteerinsä ja tietenkin erityistä huomiota asetetaan kaikkiin näihin haavoittaviin ryhmiin, vanhukset, vammaiset, lapset, naiset joissain tapauksessa otetaan huomioon ja että me varmistamme, että apu saavuttaa heidät. Ja se tapa, jolla ohjelmat suunnitellaan nykyään kaikkialla YKssa, kansalaisjärjestöissä muualla, varmistaa sen, että näin tapahtuu ja että erityishuomio kohdistetaan haavoittuviin ryhmiin. Sitten DEFCON-politiikka Äh, hakkuista. Te voitte varmaan vastata siihen äh, hakkuut ja DEFCO, koska meillä on UNDP äh, suurimmassa osassa maista, joten nämä ovat keskusteluita siellä käydään. I, I left this out just... Pahoittelut puheenjohtaja, en vastannut tähän kysymykseen. Nyt palaan siihen ihan lyhyesti. Sierralainen suhteen niin me työskentelemme DevCon kanssa tiivissä yhteistyössä. Joskus yhteistyö on helppoa, joskus se on vaikeampaa, mutta vuoropuhelu mm, on jatkuvaa. Vuoropuhelu käydään, koska humanitaariset budjetit ovat rajoitettuja ympäri maailman. DevCon on pyytänyt rahoittamaan sellaisia asioita, joita voidaan rahoittaa myös muilla välineillä. Ja DevCo on tietysti meille ensimmäinen osoite, kun haluamme käydä keskustelun ja haluamme katsoa, miten eka voi tuoda lisäarvo läsnäolollaan tietyissä maissa. Ja metsien hakkuista, metsä, metsäkadosta, niin äh, minulla ei ole siihen nyt kunnollista näkökulmaa, joten minun pitää palata siihen. Kiitos, uskon, että tässä on vastattu näihin kysymyksiin ja tässä voidaan vielä palata metsäkatoon. Ja kiitokset kentällä toimiville työntekijöille. On hyvä, että tässä myös nämä maat ottavat johtavan roolin tilanteen korjaamisessa – Mikäli ongelmaa ei korjaa yläjuoksuilla, se kertautuu alajuoksuilla. Kiitos paljon vierailustanne ja kiitos paljon kärsivällisyydestä. Kiitokset vieraille. Okay, colleagues, we can now move on to our Voimme siirtyä eteenpäin viimeisen esityslistan kohtaan. Päätimme aiemmin, että esityslistassa oleva kohta koskee New Yorkin matkaa ja matkakertomusta lykätään myöhempään. Me voisimme sitten tulevaisuudessa puhua näistä kestävän kehityksen tavoitteista ja New Yorkin matkakertomuksesta sitten, kun on paremmin aikaa. Siirmeistysistä on kohtaan kahdeksan. Rikosoikeuden avulla puuttuminen on Live-valiokunta on johtavassa asemassa – me lausumme tästä. Ignacio Korea on meidän valmistelija tässä. Ignacio on siis suunnaton asiantuntija, voidaan kyllä sanoa näin. Voit kertoa, mistä mietintö kertoo. Minulla on tässä paljon muistiinpanoja, mutta sinä ymmärrät tämän paremmin, niin sinä voit kenties käydä ne läpi. Ole hyvä, Ignacio. Madame Kiitoksia, puhun italiaa, koska tässä minä olen opiskellut oikeutta ja olen Ähm, asianajaja ja tämä on oikeudellisesti hyvin tekninen äh, asia. Äh, tämä päämietintö, jossa minä olen esittelijän Libessä, liittyy enemmän äh, todella juridisiin ja rikosoikeudellisiin kysymyksiin. Tämä on erittäin tärkeää, koska tässä halutaan harmonisoida eri jäsenvaltioiden rikosoikeutta. Meillä on ongelma rahan pesussa siinä, että EU:ssa on erilaisia rikosoikeusjärjestelmiä ja että on erilaisia ähm, tutkintajärjestelmiä ja silloin tämä rahapesu onnistuu, se puhdistuu ja sitä käytetään taas äh, laillisessa äh, taloudessa. Eli tämä liittyy myös äh, kilpailujärjestelmää. Myös laillisessa kilpailujärjestelmässä EU:ssa on epäoikeudenmukaista kilpailua ja käytetään määrärahoja, jotka, rahoja, jotka tulevat rikoksista. Tämä on kiinnostava asia kehitysasiavaliokunnalle, koska hyvin usein nämä pääomat, jotka jotka uudelleen investoidaan lailliseen talouteen, tulevat laittomista toimista, kehitysmaista ja kolmansista maista. Ja tällaisissa tapauksissa on erittäin tärkeää mm, ymmärtää, mitä näissä kehitysmaissa tapahtuu ja sekä Liben mietinnön että tämän meidän lausuntomme avulla meidän pitäisi yrittää saada aikaan sellaisia korjaustoimia, joiden avulla eurooppalaiset oikeuslaitokset voivat selvittää, mistä nuo rikolliset rahat tulevat, ne voivat tulla huumekaupasta, ihmiskaupasta, muusta laittomasta toiminnasta, joka valitettavasti on hyvin yleistä näissä kehitysmaissa. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot ryhtyvät tehokkaisiin toimiin, jotta voidaan lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa niin, että voidaan koordinoida tätä rajat ylittävää rahanpesun vastaista toimintaa. Usein on kyse myös ympäristörikoksista ja veropetoksista. Ne ovat kaikki mukana tässä listassa, joka löytyy mietinnöstä e, ja se löytyy myös komission direktiiviehdotuksesta. Mm, eräs asia, jonka huomasimme, on, että monissa kehitysmaissa on puutteita ja ongelmia inhimillisissä resursseissa, e, siinä, että olisi oikeita tutkimusvälineitä käytössä. Tämän takia yhteistyön vahvistaminen on erittäin tärkeää, erityisesti eh, yhteistyö niiden eh, kanssa Euroopan unionissa, jolla on välineet näiden eh, rikosten tutkimiseen ja ehkäisemiseen. Eli tiedonvaihto on erittäin tärkeää. Lisäksi meillä on, meillä on täällä tarkistukset 9 ja 10, jotka ovat tarkistuksia artiklaan, jossa puhutaan, puhutaan rahan pesusta ja puhutaan siitä, mistä nämä rahat tulevat. Eli täytyisi puuttua siihen tilanteeseen, jossa rikos on, tai siihen paikkaan, jossa rikos on tapahtunut, mikä eurooppalaiselle tuomarille ei onnistu, jos ei yhteistyömenetelmiä ole. Tämä on nyt pohjana, koska minä olen myös päämietinnön esittelijä. Yritän tehdä tästä lausunnosta yhteensopivan mietinnön kanssa ja tietenkin mielelläni kuuntelen kaikenlaisia ehdotuksia, jotka voivat parantaa tätä tekstiä sekä tätä lausuntoa että itse mietintöä. Kiitoksia. Thank, you very much, Ignacio. Kiitos Ignacio. On tärkeää, että Addis-ohjelma saadaan käyntiin, mutta mikäli me emme puutu rahanpesuun ja laittamaan rahan virtoihin, niin tämä ei onnistu. Pavlen Benta saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Olen EPP-varjoesittelijä ja haluaisin kiittää Ignaatiota erittäin hyvästä työstä lausunnossaan joka käsittelee rahanpesudirektiiviä. Minusta tämä asiakirja on erittäin tärkeä. Mä saman valiokuntamme Neven näkökulmasta, erityisesti ajatellen yhteistyötämme kolmansien maiden kanssa. Jos on ollut terroristihyökkäyksiä, jotka ovat osoittaneet, että terrorismin vastaisessa taistelussa meidän pitäisi viedä terroristiryhmiltä rahoitus. Meidän täytyy myöskin kyetä tunnistamaan laittomien varojen ja keinojen käyttäminen. Nämä ovat avaintekijöitä järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastaisessa taistelusta. Meillä pitäisi olla myöskin delegoitu säädös, jolla pyritään tunnistamaan suuren riskin kolmannet maat. Kysymys on nimeämästä ja häpeän saattamisesta sormella osoittelusta. Pyrimme vain tunnistamaan ne oikeustoimialueet, joiden kanssa EU on valmis ja kykenee tekemään yhteistyötä, milloin toinen osapuoli on yhteistyöhalukas. Ja voimme käyttää myös kehitysapua listan tarkoituksena ei ole mitenkään rajoittaa taloussuhteita näihin maihin. Päinvastoin tämän listan avulla kykensimme kontrolloimaan tilannetta paremmin. Ja ne yritykset, jotka ovat yhteistyössä näiden maiden kanssa, olisi enemmän luottamusta. Tämä olisi myös niillä linjoilla, mitä meillä on, että meidän täytyisi noudattaa turvallisuusneuvoston rahanpesutyöryhmän suosituksia. Varmasti voimme luottaa esittelijän tukeen. Haluavatko muut kollegat puheenvuoroa aiheesta? Mikäli ei, meillä on komission edustaja Bento Silva on pääosastolta ja Javier Alsina samalta pääosastolta. En tiedä kumpi haluaa ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä, esitäytykö. Vara osastonjohtaja terrorismin vastaisessa työskentelyssä. Puhun lyhyesti. Me uskomme, että on erityisen tärkeää EUn kannalta, että terrorismin rahoitukseen ja rahanpesuun puututaan. On olemassa toimintasuunnitelma aiheeseen liittyen. Se on turvallisuusunionin puitteissa eräs tärkeimmistä prioriteeteista. Me olemme sitä mieltä, että rahanpesu järjest... ja rahanpesuvastainen järjestelmä ei ole riittävän hyvällä tolalla. Esimerkiksi määritelmien suhteen on ongelmia. Minä en nyt puhu tämän ehdotuksen sisällöstä. Te tunnette tämän ehdotuksen sisällön hyvin – Minä en ole nyt siinä asemassa, että minä voin kertoa näkemyksiä komission puolesta koskien mahdollisia tarkistuksia tässä vaiheessa, mutta voin varmasti kertoa teille, että suurella mielenkiinnolla seuraamme tätä työskentelyä. Me olemme sitä mieltä, että parlamentin eri valiokunnat tekevät korkealaatuista työtä. Ja esittelijä on tehnyt erittäin hyvän pohjatyön ja erittäin hyvän työn, ja varmastikin nämä sanat kertovat, mikä on asenteemme tämän talon tekemää työtä ja tätä mietintöä kohtaan. Ja vielä viimeinen sana koskien verran puheenvuoroa ja tätä viittausta, jonka hän teki turvallisuusneuvoston työskentelyyn ja terrorismi Nexusiin, niin me olemme sitä mieltä, että nämä ovat tärkeitä viittauksia. Terrorismin rahoitus on aina tärkeässä roolissa. Itse tämä on tärkeä, mutta rahanpesuun liittyy myös kavallukset, veronkierto ja monet näistä asioista liittyvät myös terrorismin rahoitukseen. Olemme tyytyväisiä, että tämä valiokunta perehtyy tähän aiheeseen ja olemme tyytyväisiä, että tähän kiinnitetään erittäin paljon huomiota myös holistisemmalla, holistisemmasta näkökulmasta turvallisuuden kannalta. Onko muuta puheenvuoroja? Ei. No, minulla oli siis sananen, en tunne tätä lainsäädäntöä, tämä liittyy pikemminkin Liben toimintaan. Kyse on siitä, miten tämä käytännössä toimii ruohonjuuritasolla. Laiton raha investoidaan kiinteistöihin Lontoossa erittäin paljon varoja investoidaan kiinteistöihin. Onko kyseessä tämä tyyppinen asia? Sitten on maita, jotka antavat kyseisen maan kansalaisuuden tai passin niille, jotka investoivat tähän maahan. Olisi tärkeää katsoa, mihin ihmiset investoivat. Tiedän, että tässä ollaan tiukentamassa seuloja. Minun on kerrottava muun muassa, miksi minä saan kun minä saan palkkaa, niin minulle kertoo, miksi minä saan ulkomailta rahoja. Mutta kyllähän tässä nyt on tärkeää, että avataan silmät sille, mitä omissa maissa tapahtuu tässä järjestelmässä. Rahoja sinkoilee sinne tänne ja on tärkeää tietää, mistä raha on peräisin, kenen raha on kyseessä. Tietyiltä johtajilta takavarikoidut varat – lepävät edelleen tileillä. Lontoossa niitä ei ole pystytty palauttamaan. Vaikka tiedämme, että rahanpesua tapahtuu, niin on vaikea saada lainsäädäntöä on vaikea saada näitä rahoja sitten kuitenkaan palautumaan tänne oikeaan osoitteeseen. Olisi kiva tietää, että puuttuuko tämä lainsäädäntö tähän. Now Heidi Hautala. Heidi Hautala on pyytänyt puheenvuoron. Kun mahdollisuus tulee, kysyisin esittelijältä ja myöskin komissiolta, mitä ovat rahojen saajan ja lähtökohdan tunnistamisen pääongelman? Tässä koiran ydin, missä mennään. kiinteistöjä, joita mm, rahastot tai säätiöt omastavat. Kukaan oikein tiedä, mistä rahat ovat peräisin. Niin, komissiolle esitettiin nyt kysymyksiä. Sitten esittelijä saa puheenvuoron. Andrei Stefanuk, okay come... Olen Andrei Stefanov, olen DG Homen työryhmän edustaja, edustan myöskin DG Justia se pääosastoa, joka toimii. Nämä relevantteja kysymyksiä tällä välillä tarvitaan osaan ongelmaa tähän rikolliseen puoleen, kun tuomioistuin on tullut siihen tulokseen, että varat on hankittu rikollisin keinoin. Ja silloin tämä väline mahdollistaa paremmat keinot tarttua ongelmaan. Tällä hetkellä käy niin, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia rangaistuskäytäntöjä, erilaisia rangaistuksia, vankeustuomioita ja erilaisia näitä kynnyksiä ja tämä väline hyväksytään järjestämään, lähdetään enemmän. Tulee olemaan syyttäjälle helpompaa Espanjassa esimerkiksi kääntyä kollegojen puoleen Italiassa tai Bulgariassa näytön hankkimiseksi. Tämä on yksi pääkysymyksistä, johon haluan tarttua tähän. Totta on, että tämä pohjaa Euroopan neuvoston yleissopimukseen, joka heistelee samoja asioita. Ja voisi odottaa, että jäsenvaltiot olisivat jo toteuttaneet omassa valtiossaan Euroopan neuvoston suositukset, mutta näin ei ole. Siksi tämä on erittäin hyödyllinen väline. Se myöskin lähentää oloja syyttäjien näkökulmasta ja helpottaa juttujen nostamista ja ajamista, mutta tämä on vain yksi puoli Tämä koskee esimerkiksi edunsaajaa. Tähän kytkeytyy toinen väline, eli tämä rahanpesudirektiivi. Tässä meillä on neljäs direktiivi menossa. Se hyväksyttiin 2015. Se astui voimaan 2017 kesäkuussa. No ei se astunut voimaan ole, mutta jäsenvaltioiden kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamistakarajan oli kesäkuussa 2017. Näin ei ole kuitenkaan kanssa jäsenvaltiossa käynyt. Lisäsi myös, että pyrimme myös muuttamaan tämä direktiiviä. Meillä on 6.7.3. kolmikantaneuvottelu käynnissä ja pyrimme muuttamaan tuota direktiiviä. Se kohta, mihin pyrimme saamaan muutoksia, koskee juuri omaisuustyyppejä ja niitä tahoja, joita tehdään enemmän huolellista selvitystä tai due diligence asioiden suhteen. Ja sitten pyritään selvittämään myös paremmin, miten lopullinen omistaja selvitetään. Eli neljäs rahanpesudirektiivi toimii yhdessä tämän rikospuolen välineen kanssa, jotta luodaan, parem, luodaan paremmat olot syyttäjille. Ja jossa määräyksiä myöskin rahoituslaitoksille ja muille, kun ne tekevät asiakkaista due diligence-työtä. Kiitos. Ekon taitaa olla uh, johtavassa asemassa tässä Ekon ja Liben johtavat neuvotteluja. Ignacio, sinä voit kertoa tästä politiikasta varmastikin, mitä tässä taustalla piilee. Niin, tästä rahanpesun vastaisesta direktiivistä, äh, kuten tässäkin, niin siinä Ekon on mukana. Ähm, on hukattu hyvin paljon aikaa, koska Ekon olisi halunnut tämän direktiivin käsiteltäväkseen äh, ennen kuin äh, puheenjohtajakokous antoi sen livelle, niin siinä meni aika paljon aikaa. Ja tämä on yksi syy sille, miksi komissio yrittää nyt vähän ähm, painostaa meitä aikataulun suhteen teknisesti näkökulmasta on aivan oikein se, mitä komissio sanoi. Tässä on kyse eh, rikosoikeuden harmonisoinnista. Eh, harmonisointi tarkoittaa sitä, että eh, tällä hetkellä EUn eri jäsenvaltioissa on eri tapa käsitellä erilaisia asioita. Oikeuskäytäntö eri jäsenvaltioissa eh, rahanpesun suhteen on täysin erilainen. Joissain sitä ei tunnisteta laisinkaan. Eh, Italiassa, eh, tai esimerkki, Italiassa on välineitä järjestäytynyttä rikollisuuden torjuntaa varten. Tämä johtuu ihan historiallista syistä. Todellinen järjestäytyneen rikollisuuden torjunta onnistui Italiassa vasta silloin, kun puututtiin pääomiin, kun onnistuttiin jäädyttämään tai tuomitsemaan menetetyksi rikollisesta toiminnasta syntyneet pääomat, niin onnistuttiin todella voimakkaasti vaikuttamaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Muissa EU-jäsenvaltioissa tätä konseptia ei ole laisinkaan. Eli jos on miljoonia euroja, jotka sijoitetaan, puheenjohtaja puhui esimerkiksi siitä, mitä tapahtui Lontoossa tai mitä tapahtui rahoitusmarkkinoilla, niin monien unionin jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmässä ei tarvitse kysyä sitä, mistä nämä pääomat tulevat. Eli nyt yritetään luoda sellainen sääntöjärjestelmä EUn sisällä, jolla on sama suunnat niin, että tuomarit Espanjassa, Suomessa, Puolassa, muualla voivat noudattaa näitä samoja suuntaviivoja. Meillä on tietenkin jo tuomioistuinten välistä yhteistyötä EU-ssa, mutta nyt meillä pitäisi olla jonkinlainen väline, jolla voisi olla sama, että voisi olla sama arviointipuitteet, kun on kyse rahan pesusta me olemme pystyneet osoittamaan, että tämä pystyy parhaiten toimimaan. Me siis haluamme parhaita käytänteitä soveltaa tässä direktiivissä. Kun on kyse kehitysmaista, koska tämä on tietenkin toinen ongelma, pääomat, jotka tulevat EUn ulkopuolelta, niitä on vaikeampi jäljittää sisäisessä yhteistyöjärjestelmässä EUssa niin näiden suhteen meidän pitäisi käyttää parametreja, joiden avulla syttyy sitten joku hälytysvalo maissamme, jos aivan valtaisia määriä pääomaa tulee jollekin markkinoille, niin se aiheuttaa myös sisäisen kilpailun vääristymää yhdistymistä. Jos joku kansalainen perustaa yrityksen, niin hänen täytyy mm, kilpailla jonkun kanssa, jolla on valtaisa pääomaa takana, joka tulee rikollisesta toiminnasta, ympäristörikoksista, asesalakuljetuksista ja niin poispäin, niin Tämä aiheuttaa tietenkin myös kilpailuongelman. Me haluamme suojella niitä, jotka toimivat laillisesti, niiltä, jotka toimivat laittomasti. Ja tällainen ongelma meillä Euroopassa on. Ja mielestäni pitäisi vähän vahvistaa tätä meidän oikeusjärjestelmää. Se on liian usein on kyse siitä, että sanotaan, että meillä ei ole riittävästi todistusaineistoa todistaa, että mm, nämä pääomat tulevat laittomasta toiminnasta. Tässä pitäisi kääntää todistustaakka toisinpäin ja omistajan pitäisi todistaa, että pääoma tulee laillisesta toiminnasta. Italiassa näin on ja tämä olisi se malli, jonka avulla voitaisiin toimia. Okay, so it's very important piece of legislation. Tämä on tärkeä lainsäädäntö. Tämä on myös rahanpesuvastaisen direktiivin päivityksen osainen. Tämä liittyy lainsäädäntöön, jota jäsenvaltiossa on. Raha, joka on laiton toisessa maassa, ei välttämättä ole sitä toisessa. Tässä ei täysin voida vastata tähän ongelmaan. Kiitos kuitenkin paljon näistä selvityksistä. Kiitos home Tarkistusten takaraja on 7. syyskuuta kello 12. Nyt kun esityslistaan tapasitin yksi kohta, päätämme 20 minuuttia etuajassa. Jatkamme kello 15. Meillä on pitkälliset äänestykset tiedossa. Toivottavasti paljon kompromisseja. Nähdään kello 15. Kiitos paljon. Kiitos myös tulkeille.